fed from the crisis in Libya. Siellä tilanne on horjuva, kun aseita liikkuu koko alueella. Kollegani keskustelevat teidän kanssa yksityiskohtaisemmin siis YTP-missiosta, mutta haluaisin pyytää teitä kartaamaan päivitettyä tietoa siitä, miten EU, minkälaiset ovat EUn jatkotoimet strategian, strategialle sähellisesti ja erityisesti, että mitä on tehty, jotta voitaisiin pitemmällä aikavälillä tarkastella konfliktin jälkeistä jälleenrakennusta ja valtionrakennusta ja saada aikaan laajempaa turvallisuusasioihin liittyvää tukea alueella. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron puheenjohtaja Danjanille. Eh, Kiitoksia Andrei. Hyvät naiset ja herrat, aivan aluksi haluaisin toivottaa teille hyvää uutta vuotta 2014. Ja jos sallitti, halusin Eupol Afganistanista mainita. Kabulissa viime viikolla se kärsi hyökkäyksestä, jota ei ole paljon esitelty mediassa, mutta yksi Eupol henkilöstön jäsen, tanskalainen jäsen ja yksi brittiläinen turvallisuusjoukkojen jäsen menehtyivät tässä hyökkäyksestä tehtiin viime viikolla Kabulissa ravintolaan. Haluaisin ensinnäkin tehdä teille ilmoituksen tästä valittavasta tapahtumasta ja tuoda asian esiin, sillä usein keskustellessamme siviili- ja sotilaallisista operaatioista aina käsitellessämme näitä operaatioita me voimme keskittyä siihen, kuinka sitoutuneita niiden henkilöstö tähän työhön on. Ja näin ei aina kuitenkaan luonnollisesti käy. On valitettavaa, että tällaisia tapahtumia, kuten viime viikkoina Kabulin isku, tapahtuu operaatioitamme vastaan, jossa ihmisiä menehtyy. Tämä antaa varmaankin meille jonkin tyyppistä näkökulmaa. Usein Euroopan unioni joutuu kritiikin kohteeksi, siitä syytetään sitoutumattomuudesta. Mutta tämä on valitettava. Euroopan unioni on läsnä kriisialueilla sekä siviili- että sotilasoperaatioissa. Nyt Sahelin erityisedustaja Herra de Manton, teillä on erittäin paljon kokemusta. Te olette olleet Malin ja Chadin erityisedustaja. Nyt olette olleet kentällä hiukan alle vuoden ja tämä Malin kriisi, jota kaikki olemme täällä seuranneet, on teille tuttu. Tämä alivaliokunta on keskittynyt Sahelin kysymykseen jo hyvin paljon ennen kuin tämä Sahelin kriisi puhkesi ja monet meistä olemme jo pitkän aikaa olleet huolissamme niistä vaikeuksista, joita Euroopan unionilla on, kun se pyrkii toteuttamaan strategiaa, jonka sen on, joka se on omaksunut noin kolme vuotta sitten tätä yleisstrategiaa, kehitys- ja turvallisuusstrategiaa. Usein emme ole nähneet viime kuukausien aikana tarkalleen tämän strategian hedelmiä, joten te voitte nyt meille kertoa, mikä tilanne toteutuksen suhteen on. Ja tämän lisäksi meillä on mahdollisuus tarkastella sitä, minkälainen rooli teillä on, ei vain Euroopan unionin edustustojen suhteen kaikissa Sahelin alueen maissa, mutta myöskin muiden kansainvälisten toimijoiden suhteen. Meitä on todellakin hämmästyttänyt tämä valtava määrä erilaisia henkilöitä, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Herra Prodi on ollut YK erityisedustajana, Afrikan unionilla on omat toimijansa äh, muilla ryhmillä. Nämä suuret määrät eri asiantuntijoita ja toimijoita, onnistutteko te, te tekemään heidän kanssaan hyvin koordinoidusti töitä, yhteistyötä vai onko tämä toiminta nyt hajaantunutta? Tämä on jotakin, mikä meitä kiinnostaisi. Ja sitten Sahelin tämänhetkisten tapahtumien lisäksi meillähän on länsi, anteeksi, Keski-Afrikan ja Etelä-Sudanin kriisit, jotka hiukan peittävät tätä Sahelin tilannetta. Kuinka arvioitte tilanteen kehittyvän tulevaisuudessa? Monet puhuvat nyt siitä, että Malin ulkopuolella Etelä-Libyassa – ja muualla syntyy terroristiryhmiä. Mikä teidän arvionne on näistä väitteistä? Ovatko nyt viranomaiset tilanteen tasalla, kun he pysty, pyrkivät näitä sotilaallisten operaatioiden jälkeisiä tilanteita ratkomaan. Mehän olemme kiinnostuneita vaikutuksista pitkällä aikavälillä. Ja haluaisimme ottaa tällaisen tietyllä tavalla monitieteisen lähestymistavan Sahelhan on nimenomaan sellainen alue, jossa se on hyvin kiinnostava. Usein me puhumme vain Afrikan sarvesta, mutta Sahelin alue on sellainen, jossa äh, monitahoinen lähestymistapa todellakin olisi paikallaan. Kaikki tiedot, joita voisitte meille antaa, voisivat olla erittäin hyödyllisiä. Olkaa hyvä, herra erityisedustaja. Merci beaucoup de cette, euh, de cette présentation. Je suis très, je suis très... heureux. Kiitoksia. Onko kovin ilahduttavaa saada olla täällä, täällä ulkoasioiden ja puolustusvaliokunnassa. Varmasti kaikille hallinnossa oleville on tärkeää käydä tätä keskustelua parlamentaarikkojen kanssa, jotta saamme tietää, millä tavalla mm, ajattelette näistä asioista ja saamme kuulla teidän näkemyksenne eri aloilta. Otitte esille paljon erilaisia kysymyksiä jo erittäin hyvän alustuksen jälkeen, jossa sanottiin paljon. No minä valmistelin pienen alustuksen, jonka tavoitteena ennen kaikkea on muistuttaa tietystä asioista ja ehkäpä mielenkiintoista on vaihtaa näkemyksiä tästä ajasta, asiasta, sillä tiedän, että seuraatte hyvin tilannetta tuolla paikan päällä. Ja jos tässä tekisi pienen yhteenvedon siitä mieltä, mitä mieltä olen tilanteesta, sanoisin, että meidän strategiamme on oikein hyvä ollut viimeisen kolmen vuoden ajan. Olemme olleet ensimmäisiä, jotka ovat keksineet tällaisen koherentin lähestymistavan ja kaikki muut ovat seuranneet meitä. Tänä päivänä olemme nyt tällaisessa siirtymäkohdassa tässä tilanteessa – Vuonna 2012 osastaan äh, saatiin näyttää, miten kansainvälinen yhteisö mobilisoitui suurten haasteiden edessä. Ja tänä päivänä nyt vaarana on se, että joudutaan monimutkaisempiin tilanteisiin, joudutaan käsittelemään perustavanlaatuisia kysymyksiä, jotka ovat olleet esillä jo useita vuosia, joita Sahelin alueella ei ole ratkaistu. Muutama sana siis tuosta tilanteesta vuonna 2013 mielestäni oli tällainen suuri muutosvuosi. Ja tuolla paikan päällä hyvin suuri turvallisuusneuvoston osa tuki kunnianhimoisia tavoitteita siellä asetettiin. Sen jälkeen saatiin aikaiseksi Malin viranomaisten ja pohjoisen asestautuneen, asestautuneen joukkojen välillä sopimuksen, sopimus ja sen hyväksyi myös kansainvälinen yhteisö. Se on aivan uutta. Se on ensimmäinen kerta, kun kansainvälinen yhteisö oli mukana Malin konfliktissa. Presidentinvaalit viime heinä-elokuussa, jotka menivät oikein hienosti, joka mahdollisti suurella enemmistöllä presidentin valinnan. Malin demokratia osoitti voimansa kriisissä. Ja sitten viime joulukuussa päättynyt parlamenttivaalit, näin on palattu ikään kuin perustuslain puitteisiin – ja kansainvälinen konsensus, joka on hyvin voimakas, varsinkin YK piirissä. Siellä on pidetty suuri kokous, jossa kaikki olivat äh, sitä mieltä, että kannattaa yrittää yhdessä eteenpäin. Pääsihteeri kävi Sahelin alueella viime vuonna Maailmanpankin, Afrikan kehityspankin, Pivalks komissaari oli paikan päällä, Union, Afrikan unionin edustaja, Minäkin osallistuin sinne turvallisuusneuvoston kokous, jossa myöskin edustin Euroopan unionia. Ei ole siis niin usein tällaista tilannetta, jossa kansainvälinen yhteisö kykenee tukemaan tällaista lähestymistapaa. Eli eittämättä meillä on ollut hyvin vahva liikennintä. Ja kaiken taustalla on ollut vahva konsensus, kehitys, turvallisuus, ihmisoikeudet, demokratia, kansainvälinen ohjelma, jota kaikki ovat tukeneet tällä vyöhykkeellä. Ja olen nyt ollut Malissa, Algeriassa ja Mauritaniassa viimeisen kahden viikon ajan siellä on tapahtunut paljon kehitystä. Turvallisuuspolitiikka ja kehityspolitiikka ovat pienin askelin menossa eteenpäin yhdessä kansainvälisen yhteisön tuella. Mauritaniassa muutama vuosi sitten, viisi kuusi sitten, se oli kaikkein haurain maa. Alkaidan hyökkäyksiä hyvin paljon sen alueella. Se on kyllä ottamaan käyttöön hyvän turvallisuuspolitiikan toimia islaminuskoisten joukossa – jolla on pyritty välttämään ääriliikkeiden nousu. Kehitys, joka on kaikin puolin myönteistä, joka osoittaa, että äh, se voi olla myös vahvaa. No tällä hetkellä sitten ollaan tilanteessa, jossa kaikki ovat samaa mieltä, että tämä kriisi on hyvin alueellinen ja tällä hetkellä ei ole mitään alueellista johtoa. Afrikkalaiset instituutiot ovat hyvin heikkoja, pyrimme työskentelemään niiden kanssa, mutta se on hyvin vaikeaa. On vaikea viedä hankkeita loppuun asti ja ennen kaikkea meillä on edessämme äh, Pohjois- ja Länsi-Afrikan välinen yhteys, jossa ei ole minkäännäköisiä toimielimiä. Kaikki eivät ole edes Afrikan unionin jäseniä, joten hallinnollisia ongelmia meillä on tässä kriisissä. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö tapahtuisi jotain. Siellä kuitenkin otet, tehdään aloitteita, jotka ovat merkittäviä. On luotu ö, oma komitea, joka hoitaa näitä asioita. Ja kuitenkaan tässä vaiheessa emme ole kyenneet perustamaan minkäännäköistä perustavanlaatuista dynamiikkaa tuolle alueelle. Lisäksi oli ajateltu, että luotaisin alueellinen koordinaatioyksikkö, joka toimisi yhdessä kansainvälisen puolen kanssa. Katsotaan, miten se tässä seuraavien viikkojen ajan kehittyy. Malin puolella siellä meillä on edessämme valtio, joka on aina ollut hyvin hauras. Jotkut sanovat, että no, koskaan tuota koko valtiota ei ole rakennuttukaan ihan loppuun hallinnon kapasiteetti, poliittisen hallinnoinnin kapasiteetti mm, on vielä aika kyseenalaistettuja. Ja se, että halutaan hajauttaa malia, on olemassa. Vielä ei selkeästi ole nähtävissä, mikä on se poliittinen suunta, johon ollaan menossa. Yhtäältä on uudistajia, jotka haluavat viedä malia eteenpäin. Toiset haluavat, että näin ei tehtäisi ja tällä hetkellä nähdään, että tuon prosessin käynnistäminen on hieman epäröivää. Malin tilanne, puun ehkä tässä aika suoraan, mutta tämä on kuitenkin mielenkiintoista tietää. Malin tilanne tänä päivänä on aika paikalleen jymähtänyt Kokoussuunnitelmia on, mutta useinkaan ne eivät toteudu. Asesta riisunta ei ole tapahtunut juurikaan ja paikan päällä tapahtuu jatkuvasti pieniä kahakoita. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että YK on toimivalta ja kansainvälisen yhteisön toimivalta niiden välillä on vielä tyhjiö ja on hieman vaikea äh, paikata tätä tilannetta. Se on johtanut hieman vaaralliseen tilanteeseen ja pakolaiset eivät halua palata. He jäävät Mauritariaan tai Burkina Fasoon, koska he eivät luota yhteisöihin paikan päällä. Tämä on ollut tietysti hyvin kivulias kokemus. Olemme kuulleet monia pakolaisia, jotka sanoivat, että emme voi palata kotiin nyt, koska ei tiedetä, mitä tapahtuu. Hyvin paljon on vielä rakennettava jäljellä. Nähdään, että kansainväliset strategiat eivät vielä toimi. Eri maat eivät luota toisiinsa. Algerian tilannekin vielä vaikuttaa tähän selkeästi. Ja Algeria on tietysti erittäin aktiivinen maa. Olette nähneet viime päivien aikana. Algeria kutsui useita eri ryhmiä löytämään ratkaisua Algeriasta. No tämä ei mikään mahtava voitto ollut. Sinänsä vielä ei ole löydetty prosessin käynnistämiseen liittäviä, riittäviä voimavaroja koko Sahelin alue ei ole tässä suhteessa kehittynyt oikean suuntaan. Saattaa olla, että useita monimutkaisia tilanteita vielä syntyy. Terroristiryhmät järjestäytyvät uudelleen vähitellen. Ja Ranskan välintulo tietysti hän on tuhonnut paljon sitä kapasiteettia. Sanotaan, että noin puolet ryhmät järjestäytyvät jotain piste pisteellisiä hyökkäyksiä tehdään, vielä ei tiedetä mitä tapahtuu. Ja millä tavalla esimerkiksi asekauppa ja kaikki muu kykenee vain ruokkimaan uudelleen tätä tilannetta. Tiedämme, että terroristiryhmät Malin pohjoisosassa ovat nyt järjestäytyneet kahteen eri ääripäähän. Abikin, joka on hyvin tunnettu, ja sitten toinen ryhmittymä, joka on enemmänkin saanut juurensa väestön keskuuteen. Ja monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että terrorismin riski on ehkä pitkällä aikavälillä huomattavasti kasvanut koko tuolla vyöhykkeellä. Boko Haram on jatkuvasti esillä ja siellä on, tämä vyöhyke on siis aivan erityinen Yksi niistä luontopiirteistä tästä kriisissä on nimenomaan se, että kriisi on monimutkainen. Euroopan Sahelin strategia on yleisluontoinen, mutta kuitenkin nähdään, että jos ei mennä Sudanin asti, koska Sudan on aivan erityis tapaus. Nähdään, että Libyan kriisi on laajentanut huomattavasti tätä ilmiötä tässä on kyseessä ainakin Sahel-Sahara-kriisi ja poliittisessa todellisuudessa kyseessä on kriisi, joka sisältää Magrebin alueen, Länsi-Afrikkaa, Sahelin. On vaikea ennustaa, vaikea hallinnoida sitä. Siinä sekoittuvat kehitykseen liittyvät parametrit lyhyellä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä ja sitten väestönkasvu, joka on räjähdysmainen turvallisuuteen ja valtioiden rakentamiseen liittyvät kysymykset ja näiden eri ö, ominaisuuksien monimuotoisuus. Ja siitä syystä meidän täytyy hyväksyä se, että kaikkeen tähän työhön menee valtavasti aikaa. Työ on pitkäjänteistä ja kansainvälisellä yhteisöllä edessä olevat haasteet ovat todella suuria. Meidän täytyy kyllä myöntää, että tässä meillä on valtavia haasteita. Meidän täytyy päättää, toimimmeko ja milloin toimimme, minkälainen budjetti meillä on. Ja Sahelin maissa monistakin eri syistä asiat eivät etene nopeasti ja selkeästi. Euroopan unioni on ollut kovastikin läsnä tämän kriisin aikana, varmaankin tunnette nämä eri parametrit vuosien aikana olemme kyenneet todella konsolidoimaan kantamme ja tuomaan sen esille kansainvälisessä yhteydessä. Euroopan unionin erikoisedustaja on paikan päällä ja se on yksi tapa viedä eteenpäin tätä yhteistä tietä kansainvälisellä näyttämöllä. Meillä on pienempiä ryhmiöitä, CDAO, Afrikan unioni, YK, Euroopan unioni, me kaikki työskentelemme erittäin läheisessä yhteistyössä keskenämme kaikilla eri tasoilla. Ja Euroopan unioni on todellakin lunastanut paikkansa tällä alueella. Tietystikin Euroopan unioni on ryhtynyt useisiin aloitteisiin, tällä alalla varsinkin Mali-konferenssi, joka järjestettiin Brysselissä, jossa tavoitteena oli konsolidoida Malin kohdella kansainvälisen yhteisön toimintaa. Ja se, mitä tehdään sitten Malin pohjoisosassa tänä päivänä, suuri osa siitä rahoitetaan Euroopan unionin rahoituksella, joko kansalaisjärjestöjen tai muiden rakenteiden avulla. Sitten meillä on tärkeä rahoituskohde Malin hallituksen kanssa, kun se järjestää uudelleen finanssejaan. Olemme olleet siinä hyvin paljon mukana. Lisäksi meillä on monia eri toimintoja. YUTM, joka on todellinen poliittinen menestystarina. Ja EU Cup, joka myös on ollut mukana konsolidoimassa näitä eri käytäntöjä. Se on toiminut erityisen hyvin. Tietysti myös siellä on hyvin monimutkaisia tilanteita. Lisäksi pyritään estämään radikalisoitumista jo ennalta. Tässäkin edistytään askel askelta, se on monimutkaista, mutta Euroopan työskentely on todella erikoislaatuista tuolla Ja olemme pyrkineet hyödyntämään Sahel-strategiaa kehityspolitiikan puitteiston määrittelemisessä seuraavien vuosien ajaksi. Olemme viemässä päätökseen Sahel-strategian päivitystä. Se on nyt kolme vuotta vanha jo, on ihan oikein, että sitä nyt sitten nykyaikaistetaan – ja näin käymme myöskin keskustella muiden ryhmien kanssa. Pyrimme samanaikaiseksi yhteisen käsityksen kriisistä. Se on yksi niistä peruskivistä, joita tarvitsemme. Meidän täytyy toimia yhdessä ja tietää, mihin haluamme mennä tällä alalla. Eli meillä on varmasti myös säännöllisesti mahdollisuus palata kaikkiin näihin eri kohtiin. Ja ne kysymykset, joita esititte, hyvä puheenjohtaja, Kansainvälinen toiminta on erittäin monimutkainen. Sahelin alueella on kuitenkin ollut jo useita eri ennakkotapauksia. Ja Bamakossa on saatu aikaiseksi edistystä. ja Henkilökohtaisesti olen ollut mukana, kun näitä asioita on käsitelty. Tilanne on aika hyvä, mutta tietysti on totta, että Hyvin monet maat ja hyvin monet toimijat eivät ollenkaan haluakaan tulla koordinoiduiksi. Kaikki innokkaasti sanovat, että no nyt meidän pitää sitten koordinoida tämä ohjelmamme, mutta sitten monet eivät haluakaan, kun se kohdistuu heidän itsensä, niin ollakaan mukana. Eli tässä nyt on hiukan vähän liikkumavaraa, mikä tietysti tekee tätä monimutkaiseksi. Yleinen lähestymistapa, se on tietysti aihe, josta voidaan puhua pitkään. Sahel-strategia on todellakin tällainen, joka vaatii yleistä lähestymistapaa. Sen nivouttaminen eh, turvallisuus- ja kehityskysymyksiin on tärkeää. Ja sen jälkeen on tietysti väistämätöntä, että hyvin monet muut yksiköt tulevat mukaan, monet muut toimijat jopa saman järjestön sisällä, useat eri osastot ja yhdessä maassa monet eri toimijat, erilaiset yhteisöt, kansalaisjärjestöt, alueelliset yhteisöt, mitä enemmän kyetään koordinoimaan tällaista toimintaa, sitä parempi. Ja uskon, että olemme saaneet aikaiseksi suuri edistysaskelia tällä alalla. Meillä on yhteinen näkemys, mitä juuri totesinkin tuossa äsken, joka on konsolidoitumassa askel askeleelta mutta se, mikä minun mielestäni on yksi näistä monimutkaisimmista asioista, on työ edunsaajamaiden välillä, jotka saavat siis kansainvälistä tukea ja sitten lahjoittajien välillä. Tässä on paljon monimutkaisia tilanteita. Mielellä otetaan apua vastaan, mutta kritiikkiä ei ollenkaan. Ja tässä on paljon erilaisia äh, ongelmia, joissa pyritään löytämään oikea lähestymistapa ja oikeita työvälineitä. Varsinkin Malissa tilanne on hankala. Mali on ehdottomasti yksi niistä maista, joka saa todella, on saanut paljon kansainvälisen yhteisön tukea 25 viimeisen vuoden vain, ja sillä on aivan erityislaatuiset vaikeudet myöskin ja mikä siellä ei ole sitten toiminut, on ollut se, että ei ole osattu käyty vuoropuhelua, ei ole kaikki, ymmärretty kaikkea. Ja minusta meidän tulisi kyseenalaistaa äh, yhä enemmän ne ehdot ja toimet, joilla kansainvälinen yhteisö toimii tämän tyyppisissä maissa. Meidän täytyy löytää tasapainotila ja ainahan tulokset eivät ole välttämättä heti saatavissa, mutta olemmeko nyt sellaisessa tilanteessa, että näin olisi Brysselin konferenssissa luvatti 3,5 miljardia euroa Malille, mikä on hyvin merkittävä summa. Tuleeko sitten sen mukana vakautta, jota toivomme, ja miten se voidaan saada aikaiseksi? Minusta kaikki tällaiset ihan päivittäiset suhteet eri toimijoihin ovat tärkeitä. Välillä on vaikea sanoa, että tilanne ei mene niin hyvin kuin olisin halunnut sen menoa. Meillä on jatkuvassa edessämme epäröintiä ja ongelmia tällä tasolla. Ehkäpä pieni sana tästä niin Minä viime maaliskuussa ryhdyin toimeen, niin minun joukkueessani on neljä poliittista neuvonantajaa, jotka ryhtyivät toimeen syyskuussa. Mm, meidän joukkueemme siis vasta perustettu. Olen kyllä tuolla lasten koko tuolla alueella, jonka mainitsin. Ja minun paikkani tässä koordinoinnissa toimii oikein hyvin. Suhteet ovat olleet oikein lämpimiä. Minut on otettu vastaan eri maissa, eri hallitusten toimesta oikein hyvin maat ovat olleet oikein tyytyväisiä nähdessään, että Euroopan unioni on päättänyt nostaa näiden Sahelin liittyvien asioiden merkitystä. Olen paljon pohtinut tätä Sahelin kriisiä ja olen käynyt jäsenvaiheissa, jotka ovat minua kutsuneet. On tärkeää saada yhteinen näkemys näistä asioista ja lähestyä tätä asiaa yhdessä. Nämä ovat jotakin näkökohtia ja tietysti sitten aion seurata koko sitä toimien kirjoita Euroopan unioni tuolla alueella tekee eri toimijoita ja luonnollisestikin myös pidän suhteita korkean edustajan, koska hän seuraa myös erittäin tarkkaan tätä tilannetta ja hänelle tiedotan erittäin yksityiskohtaisesti kaikesta kehityksestä. Eli meillä on nyt myönteistä kehitystä ollut. Nyt olemme tilanteessa, jossa monimutkaisia tilanteita on edessä. Meidän tulee se hyväksyä. Kansainvälisen yhteisön ja varsinkin Euroopan unionin täytyy jatkaa toimintansa ja hyväksyä se, että asiat kestävät pitkään. Näin monimutkaisessa tilanteessa toimiminen vaatii sitä. Valitan, että puhuin hiekon pitkään. Monsieur l'ambassadeur, euh, Paljon kiitoksia, hyvä erityisedustaja. Tämä on aivan luonnollista, että käytte pitkän puheenvuoron, sillä teidän rooli on niin tärkeä. Minulla olisi erityislaatuinen turvallisuuteen liittyvä kysymys ennen kuin annan puheenvuoroa kollegoille. Te mainitsitte, että operatiivisen ulottuvuuden lisäksi ähm, Nigerissä EU-CAP operaatio on käynnissä. Mehän olemme vierailleet paikalla viime vuonna. Ovatko nämä operaatiot sellaisia, että niiden malli voitaisiin viedä muihin maihin? Onko muissa maissa tilannetta, että kysyntää tai tarvetta niille olisi? Ja ovatko nämä toimet sellaisia, että niitä voitaisiin ähm, toistaa toisessa maassa sellaisena vai ovatko ne nimenomaan tiettyyn maahan räätälöityjä ja vain siihen jääviä? Tämä oli minun kysymykseni. Sitten edustaja Galle, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Niin, kiitos. Ihan oikein sanoitte, että... Niin, odota hiukan. Kaksi, kolme, niin. Kiitos paljon, ihan oikein. Puhuitte koko alueen monimutkaisesta tilanteesta. Moitte myös siitä, että jo 2011 olemme päättäneet Sahelin strategiasta. Analyysin puolesta itse asiassa tiesimme, miten fragiili tilanne on alueella. Eli siinä mielessä voi valitella, miten pitkään on kestänyt, että miten saatiin nyt sitten reagoitua oikein. Mutta nyt haluan muistella menneitä. Kysymykseni koskee afrikkalaisia joukkoja. ja sitten kun mietitään Afrikan unioninkin asemaa, miten niiden rahoitus ja niiden aikataulu, mitä voimme varmistaa, että ne ovat siellä edelleen käytettävissä? Mitenkäs African Peace Facility mitä siinä on suunniteltu ja sen puitteissa voidaan tehdä. Ja onko tällaisen vaikutelma, että, että nämä joukot tekevät hyvää yhteistyötä meidän joukkojemme kanssa, mikä suhde siellä on? Sanommeko niille, mitä täytyy tehdä vai koordinoivatko nekin keskenään? Koska heillä ole mitään kokemusta yhteisestä ko- yhteistyöstä. Niin tässä on aikamoinen potentiaali tehokkuuden parantamiselle. Miten te näette asian? Ja sitten erityisesti Malissa myös, niin siellähän on uusi hallitus, uusi parlamenttikin on valittu. Voivatko he teidän arvioinne mukaan sitten antaa jonkun sisällöllisesti merkittävän panoksen alueen vakautumiseen, oli sitten kyse lainsäädännöstä tai siitä, että rakennetaan poliisivoimia, muita valtiollisia toimijoita, vai onko kaikki todellakin riippuvasta siitä, että miten me omalta puoleltamme annamme panokseksi? Mitä siellä itsessään tapahtuu niin kuin omin voimin? Merci, uh, äh, Ana Gomez. Ana Gomez. Merci, monsieur l'ambassadeur, de votre exposé. Kiitoksia, hyvä erityisedustaja, tästä puheenvuorostanne kirjasin ylös sen, mitä sanoitte ja mitä kerroitte Euroopan unionin tekevän, mutta minulla olisi kysymys liittyen siihen, mitä meidän pitäisi vielä tämän lisäksi tehdä. Minulla on tunne, että ministeriemme keskuudessa ei lainkaan ole tunnetta siitä, että asia on kiireellinen. Meillähän on vakava kriisi käsillä naapurustoalueellamme vakava kriisi, joka ei vaikuta vain kyseisen alueen valtioihin ja instituutioihin, mutta myöskin meidän omien kansalaistemme turvallisuuteen, terroristijärjestöjen toimintahan ei ole luonnollisesti vain alueellista. Sehän voi olla alueellisesti välineellistä, että voitaisiin hyökätä meidänkin kimppumme. Mitä meidän tulisi siis nyt tehdä? Odotammeko me, että vakava terrorismi isku tapahtuu, jotta ministeriämme havahtuvat ja äh, toimivat? Mitä me odotamme? Olen lopultakin sitä mieltä, että kaikki, mitä me olemme tehneet, on tehty liian myöhään. Liian myöhään jopa suhteessa omaan strategiaamme, jota on pitkään suunniteltu ja tunnistettuihin uhkiin verrattuna liian myöhään on toimittu ja liian vaatimattomasti. Te puhuitte siitä, että kansainvälisellä tasolla koordinointia ei aina tapahdu. Mutta eikö meidän pitäisi aivan aluksi aloittaa siitä, että koordinoimme toimintoamme itse keskenämme? Esimerkiksi Libyassa olette havainneet, kuinka suoraan tämä mullistus Libyassa on vaikuttanut meihin, ja silti jäsenmaat eivät halua toimia koordinoidusti, emmekä me itsekään yhteisön tasolla koordinoi toimintaa tarpeeksi. Haluaisin myöskin Te puhuitte siitä, kuinka tärkeitä Algeria ja Marokko ovat, ja te puhuitte tavasta, jolla ne eivät ole ratkaisseet omaa ongelmassa erityisesti, joka koskee Marokkoa ja Länsi-Saharaa. Ja tämähän on jotakin, mitä täälläkin lakaistaan maton alle. Mutta tämän lisäksi nämä ongelmat leviävät Pohjoismaliin näistä maista. Esimerkiksi Euroopan unionin ja Afrikan interparlamentarisessa hiljattaisessa kokouksessa todettiin, että malilaiset ovat nyt kieltäneet sen tosiasian, että Malin pohjoispuolella on ongelma ja että on olemassa ongelma, joka pitäisi tuoregien kanssa ratkaista. Ja nyt terroristit hyötyvät tästä tilanteesta. Mutta asiat ovat vielä monimutkaisempia, jos tällainen Marokon ja Algerian välinen kilpailu leviää sitten vielä Malinkin pohjoisosaan. Eikö Euroopan unioni voisi tehdä jotakin? Voimmeko nyt sallia sen, että yhä edelleen, kuten Länsi-Saharan konflikti, tämäkin asia lakaista jonnekin piiloon? Emme. Kiitoksia, Vanouden. Thank you very much, John. Um, Kiitoksia puhuitte jälleen näistä ongelmista, jotka liittyvät kansainväliseen koordinaatioon. Oletan, että ongelma on se, että mikä on asianmukaisin toimija paikan päällä. Meillä on YK siellä, Afrikan unioni on paikalla. Vai odotetaanko, että nämä epäonnistuneet valtiot, romahtuneet valtiot muuttuvat jonkunlaiseksi EU-protektoraateiksi jollain tavalla? Voisiko myös kysyä teidän näkemystänne johdonmukaisuudesta, mikä tällä uhalla on kautta Sahelin? Olemme hyvin tietoisia. siitä, miten uhka leviää eli alueelle, mutta mikä näiden niin sanottujen franchiseien rooli on. miten nämä sitten nämä terroristiryhmät ja kapinallisryhmät, tiedämmekö mikä niiden sitoumuksensa aste on, motivaatio, onko se mieluumminkin pinnallista vai onko, olemmeko tekemisissä jonkun syvällisemmän kanssa. Olemme luoneet tällaista terminologiaa, eräänlaisen myytin omissa mielissämme ja mietin, että mitkä realiteetit ovat siellä paikan päällä Tulevatko ihmiset sitten haihtuvat pois sieltä vai pystyvätkö pitämään yllä suorituskykyä militaarisesti? Tästä haluaisin kantaa. <coughs> Madame Lusing, ensuite Monsieur Tanok. Lusing ja Tanok. Ja, vielen Dank äh, für die Kiitoksia alustuksesta. Niin, puhuitte monista osa-alueista. Täytyy kuitenkin sanoa, että nyt en ole oikeastaan sen viisaampi kuin ennenkään. Ehkä ylipäänsä en ole nyt kovin fiksu, enkä ymmärrä ylipäänsäkään, mutta ehkä se myös johtuu siitä, että tämä on äh, vähän epämääräistä kaikki. Kaikki on monimutkaista, kaikki tekevät hyvää yhteistyötä, mutta ei nyt kuitenkaan oikein hyvin. On paljon hankkeita, jotka ovat hyvin originaaleja. Haluaisin tietää, että mitä hankkeita itse asiassa tässä on kyseessä. Muutama esimerkki, jotta voisi saada kuvaa siitä, että mitä nämä täsmällisesti ottaen nämä hankkeet ovat. Militaarisia hankkeita, koulutushankkeita, siviilipuolen hankkeita, valtiorakentamisen hankkeita. Tästä haluaisin yksinkertaisesti tietää vähän tarkemmin ja myöskin näiden hankkeiden vaikutuksesta tai että mitä ongelmia koordinoinnissa on että niitä voisi sitten arvioida paremmin. Sitten ihan konkreettinen kysymys. Tällä hetkellä Saksassa voi lukea päivittäin lehdistöstä siitä, että suuri koalitio on tehnyt päätöksen Saksan joukoista Malissa. joka on sitten yhteinen missio Ranskan kanssa. Tätä kuvataan lehdistössä ja sitä juhlitaan ja kehutaan, ylistetään sellaisena, että lopultakin meillä ovat sitten osoitus yhteisestä Euroopan ulkopolitiikasta tähän sävyyn. Nyt sitten tulee tästä kysymys esille, että pitäisikö se olla EU-missio, onko se kahdenvälinen tai koordinoitu missio näiden kahden jäsenvaltion osalta, ja jos se pitäisi olla EU-missio, EU-joukkojen käyttö, niin mikä tämä missio sitten tässä on? Mikä sen tehtävä on, mikä se voisi olla, mikä sen kattavuus olisi, mitä siinä on ajateltu ja mikä sitten olisi tämän mission julistettu tavoite. Ja sitten viittaa siihen, mitä Rova Gomez sanoi. Terrorismitoimintaa siellä varmasti on, mutta tässäkin haluaisin muutamia konkreettisia ajatuksia siitä, että Miten tämä liittyy sotilaallisiin toimiin? Muistan nyt aina tämän terrorismin vastaisen sodan, niinhän sitä kutsuttiin Afganistanissa, ja muistan siitä sen, että mitä tuloksia tämä sota nyt sitten sai aikaan. Ja tietysti protektoraattikysymys ei ole mitenkään hatusta vedetty, vaikka nyt tietysti olette esitelleet eri, eri poliittisen suunnan tässä. Charles Tannock. Edustaja Tanok. Thank you very much. And... Kiitoksia. Lämpimästi tervetuloa ja onnea siitä, että teidät nimetty tähän rooliin, joka on hyvin tärkeä, hyvin kriittinen tällä alueella. Ja Steve O'Brienilta myös terveiset. Hän on yhdistyneen kuningaskunnan erikoislähettiläs tuolla alueella. On tärkeää tietää, että ei pelkästään Ranska, vaan myös muut jäsenvaltiot ovat kiinnostuneita tuosta asiasta. Tuohon alueen vaikuttaa meidän kaikkien turvallisuuteemme. Muutama kysymys Kiireellisessä tilanteessa, varsinkin muilla alueilla Afrikassa, Etelä-Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa, missä määrin nyt on keskitytty muihin alueisiin muualla alu maailmassa, muualla kuin Afrikassa kuin Sahelissa, joka nyt oli ihan tämän keskiössä. Oletteko sitä mieltä, että ei enää olla yhtä innokkaita rahoittamaan tai tukemaan sitä rauhaa ja vakautta, joka on saatu aikaiseksi. Missä määrin, vaikka eivät jäsenvaltiot aina koordinoikaan, niin pelkään että, ja epäilen, että terroristit koordinoivat yhä enemmän kautta Afrikan. Sekä Nigerian Boko Harasta, Akimin kautta ja Munjaon kautta, teidän alueen ja Al-Shabaabin Somaliassa – Näyttää siltä, että he ovat paljon koordinoidumpia kuin me, kun puhutaan niistä uhista, jotka kohdistuvat turvallisuuteemme. Missä määrin rahoitus, joka menee vaikkapa syyrialaisille jihad-terroristeille, Jubal Nustralle esimerkiksi, niin miten paljon Katarista tai Saudi-Arabista, joskus jopa Turkista, tulee apua näille ryhmille, jotka taistelevat Syyriassa. Ai anteeksi, ei Yhdysvallat auta terroristeja. Anteeksi, saanko puhua? Missä määrin tämä vaikuttaa jihadien, äh, jihadistien ähm, läsnäoloon Sahelin alueella? Ja yksi tärkeä turvallisuuskysymys, joka minua on aina huolestuttanut, onko urani ähm, kaivoksissa mitään vaaraa Nigerin alueella? Kiitoksia ja lopuksi sitten edustaja Janias. Gracias, presidente. Eh, bueno, ya el tur... Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat, jotka käyttivät aikaisemmin jo puheenvuoron, mainitsivatkin jo kaikki tärkeimmät kysymykset, mutta erityisedustajan puheenvuorossa kävi esiin se, että todellinen turvallisuus ja terrorismiuhka, alkaida uhka on olemassa ja uhka alkaiden eri ilmentymien kautta Sahelin alueella. Euroopan unioni kohtaa tämän uhan, mutta onko Euroopan unioni nyt tällä alueella tarpeeksi täsmällisesti toiminut ja tehnyt sen, mitä sen tulisi tehdä? Tässä alivaliokunnassa on paljon keskusteltu siitä, pitäisikö Euroopan unionin olla kansainvälinen toimija ulkopolitiikan alalla, turvallisuuden ja puolustuksen aloilla. Ja me olemme todenneet, että kyllä Euroopan unionilla on roolinsa täytettävänään, koska kuten jo mainittua, maantieteelliseltä ja poliittiselta kannalta ja grafiselta kannalta – näiden terroristien toiminta vaikuttaa meihin. Kolmannekseen, teimmekö me tarpeeksi? Kuten eräs kollega sanoi, emme voi tietää tarkalleen, mitä puutteita on olemassa Euroopan unionin ja jäsenmaiden kohdalla, mitkä asiat estävät meitä olemasta tehokkaampia tai näkyvämpiä näissä tehtävissä. Meidän ei pidä odottaa, odottaa sitä, että vakavampi terrorismi-isku tapahtuu ennen kuin ryhdymme vakaviin toimiin. Uskoakseni terrorismiuhka on strateginen kokonaisuus, joka koskettaa tätä aluetta, sen kehitystä, sen vakautta, demokratiaa, ihmisoikeuksia. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä, mutta minulla on nyt vielä yksi lisäkysymys. Muut kysymyksethän kollegat jo varmaankin esittivät. Aivan aluksi tässä kyseessä on Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden yksi yhtenäinen ohjelma. Onko näin? Yhtenäinen operaatio vai onko joitakin jäsenmaita, jotka epäröivät toimia nämä asiat eivät kosketa vain Euroopan eteläpuolisia jäsenmaita. Kaikkien jäsenmaiden tulisi toimia. Ja toisekseen en puheenvuoronsanne kuullut tai muissa puheenvuoroissa kuullut mainittavan erästä tärkeää voimaa, valtaa, joka aina mainitaan näissä yhteyksissä, nimittäin Yhdysvaltoja. Tekikö jotakin? Tekikö se yhteistyötä Euroopan kanssa? Ja jos näin on, Onko heillä ollut oma operaatio alueella? Maahan on aina ollut tärkeä toimija kansainvälisissä asioissa tähän asti. Onko tilanne yhä tällainen vai vai jättääkö se nyt kansainvälisen yhteisön, YK ja Euroopan unionin toimia tässä tilanteessa. Kiitoksia, hyvä erityisedustaja. Kuten huomaatte, tämä Sahelin tilanne kiinnostaa alivaliokuntaa erittäin suuresti. Aikataulumme on nyt hyvin tiukka, joten jos voisitte hyvin synteettisesti vastata. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin vastaamaan nyt näihin kysymyksiin, joita minulle ehdotettiin. Minulla on kolme yleistä ajatusta jotka yhdistävät nyt monia asioita ja kysymyksiä, joita tässä on esitetty. Kuten hyvin tiedätte, yksi vaikeus kansainvälisessä toiminnassa on se, että kyseessä on riippumattomien jäsenmaiden, riippumattomien valtioiden toiminta. Äh, edustajina meille kaikille on tapahtunut joskus niin, että olemme tavanneet jonkin ministerin ja kertoneet hänelle, että ongelmia on ja pyytäneet häntä toimimaan tai tekemään tietynlaisen päätöksen. Eikä aina edustaja tai kansainvälinen neuvonantaja saa toivomaansa vastausta. Olemme kaikki törmänneet tällaisiin tilanteisiin. Tiedämme aina, että kun kyseessä ovat riippumattomat itsenäiset valtiot ja suur, monissa tapauksissa tilanne on vielä sellainen, että näiden valtioiden kohdalla riippumattomuus on olemassa oleva haaste ja tietynlainen voitto, joka on vielä saavuttamatta, niin tilanne ei aina ole helppo. Sitten kansainvälinen toiminta ja kehitysyhteistyö ovat yhä avoin kysymys. OECD paljon tekee töitä, tarkastelee tilannetta. Meillä on paljon suosituksia, mutta haaste on yhä olemassa oleva. Olen varma siitä, että jos eri maissa onnistuttaisiin tarkentamaan julkista politiikkaa, ohjelmia, politiikan ohjausta. Monet ongelmat, joihin me törmäämme, auke, ne aukeaisivat. Meillä usein ongelmana on se, että meillä ei ole selkeää vuoropuhelukumppania. Me haluaisimme toimia, mutta tilanne ei ole sellainen kuin me odotamme sillä. Eh, virkamiehillä on tietty mandaatti, että he tekevät eh, usein parhaansa eh, sen rajojen puitteissa, mutta tämä on hyvin pitkälleen tie ja me usein törmäämme vielä rajoituksiin, joita sillä on. Sitten kolmas asia, että tämä liittyy Sahelin alueisiin. Sahelin alueella on paljon alueellisia ongelmia, mutta myös rajat ylittäviä ongelmia. Ja tämän alueen valtiot ovat hyvin perinteisessä mielessä nyt riippumattomia ja haluavat riippumattomuutta varjella, ja siksi on vaikeaa luoda tällaisia kumppanuuksia yhteistyö on hankalaa, maat yrittävät hiljalleen tehdä kumppanosopimuksia, mutta tämä on takkuista. Aivan nopeasti EUTM ja eu operaatiot Kyllä me olemme ottaneet niistä oppia. Mielestäni niitä ei tule toistaa sellaisenaan muualla. Meidän täytyy räätälöidä operaatiot maakohtaisesti EUTM on tehnyt jo loppuarvioinnin hyvistä ja huonoista puolista operaatiossa. Asioita on hiljalleen parannettu, mutta maat eivät keskenään ole samanlaisia tällä alueella. Minä palaan juuri Mauritaniasta ja tietyllä tavalla maat täytyy ottaa sellaisena kuin ne ovat. Tämä on hiukan arkaluontoinen kysymys. Tämän alueen maat ovat usein valmiimpia tekemään yhteistyötä Euroopan unionin jäsenmaiden, esimerkiksi Ranskan tai Espanjan kanssa, kuin Euroopan unionin kokonaisuudessaan, sillä tällaisen yhteistyön käyttöohjeet eivät aina ole aivan selvillä kaikille ja suhteita on vaikeampi solmia. Sitten sotilaalliset operaatiot, joukkojen koordinointi ja niin edespäin. Nämä ovat asioita, joita sotilasjoukot kyllä osaavat tehdä. Ranskalaiset ja tsadilaiset koordinoivat toimintaa erittäin hyvin. Eri joukot keskenään eivät aina tee aivan yhtä helppoa yhteistyötä. Se on iskus vaikeampaa, mutta Euroopan unionihan ei suoraan varsinaisesti rahoita mitään joukkoja. Euroopan unioni on osallistunut ähm, minusmaan erityisesti, mutta nämä eivät ole varsinaisesti mitään Euroopan unionin myöntämiä rahoituksia joukoille suoraan. Ja luonnollisesti operaatiot riippuvat joukkojen, kuitenkin joukkojen ammattitaidosta kentällä. Tämä on melko rohkaiseva tilanne itse asiassa. Me pyrimme tukemaan oikeusvaltion rakentamista, hallinnon vakauttamista. Meillä on erittäin avoimia tilanteita, mahdollisuus käydä avointa vuoropuhelua tietyissä maissa median edustajien kanssa, toisissa paikoissa sitten taas parlamentin rooli on aivan liian heikko verrattuna hallitukseen. Ja mahdollisuus kritisoida hallintoa on liian heikko. Meidän täytyy toimia johdonmukaisesti julkispolitiikan alalla. Yksi vaikeus, johon törmäämme, on se turvallisuuden alalla, ettei näillä mailla ole täysin johdonmukaista rakennettua turvallisuuspolitiikkaa. Heillä on turvallisuusalan toimijoita, poliisi, mm, sairaanhoitolaitos tai armeija, niin edespäin, ja resurssit mahdollisesti hiukan puutteellisia näissä. Mutta meidän pitäisi pyrkiä ennemminkin auttamaan julkispolitiikan vakauttamista ja dialogia parlamenttien kanssa, sillä minun mielestäni tätä keskustelua pitäisi käydä näiden eri maiden sisällä. Sitten tämä Länsi-Sahara-kysymys, tämä menee hiukan minun toimivaltani ulkopuolelle. Joku esitti sitä koskevan kysymyksen. Yköllähän on erityis mm, edustaja Christopher Raskin paikalla on tavannut hänet tässä on nykyisin selkeä tehtävien jakko kansainvälisellä tasolla. Minä olen itsestä mieltä, että Euroopan unionin diplomaattinen ja poliittinen työ on jotakin, mitä voitaisiin tällä alueella vielä vahvistaa. Tämä on henkilökohtainen mielipiteeni. Pikkuhiljaa voisimme muuttua poliittiseksi toimijaksi jatkaen yhä kehitysyhteistyötämme ja sotilaallista tukea, mutta jos meillä nyt on erillisiä blokkeja, esimerkiksi sotilaallinen ja poliittinen, niin poliittinen on kyllä se ulottuvuus, jota pitäisi ennemminkin vahvistaa. Mutta tämä on jotakin, mitä askel askeleita rakennetaan, eikä se ole aina helppoa ja välillä meidän täytyy myöntää, että joidenkin kumppaneiden kanssa emme tule niin hyvin toimiin. On hankala olla välillä tällaisissa tilanteissa, joissa kaikenlaisia välikohtauksia ja hankaluuksia ilmenee, mutta meidän täytyy osoittaa halukkuutta ratkoa näitä tilanteita. Terroristin ryhmä tällä hetkellä ovat muuttuvia ja moninaisia. Tunnemme ne melko hyvin. Akmista puhuttiin, että on on mainittu sen yhteydessä, että se on tietynlainen lahko, joka on aseistautunut. Moon Jao on ennemminkin tällainen perinteinen liike, joka sekoittaa erilaista salaa, kuljetusta ja wahabiittista oppia. Ja tässä on paljon erilaisia kysymyksiä. Boko Haram on myöskin erillinen, mutta kaikki nämä liikkeet muuttuvat ne eivät ole niinkään systemaattisesti organisoituneita keskenään kuin voitaisiin kuvitella. Ne ovat sisäisesti organisoituneita ja niiden väliset suhteet vaihtelevia. Niillä on erilaisia johtavia, jotka saattavat vaihtua ja myöskin näiden johtajien rooli saattaa vaikuttaa siihen, kuinka vaikeaa on toimia näiden liikkeiden kanssa, sillä sillä näiden johtajien rooli vaikuttaa myöskin liikkeen kohtamiseen. Sitten poliisivoimat, tässä kyseessä on myöskin ennaltaehkäisevä työ. Tiedämme hyvin, että terrorismin kohdalla on erittäin kova ydin, ääri, ryhmä ja sitten sen ympärillä on henkilöitä, jotka liittyvät liikkeeseen, koska heille luvataan rahallinen palkkio tai jotakin muuta. Ja tämä tilanne on hyvin hankala ja terrorismin vastaisen taistelun tulee olla kattavaa politiikkaa. Uskon, että Euroopan unioni on sitoutunut tällaiseen radikalisoinnin radikalisaation tai terrorismin vastaisessa taistelussa tällaisen ennaltaehkäisemään toimen, mikä on erittäin tärkeää. Näin onnistumme paljon paremmin. Mutta ei aina ole helppoa toteuttaa ennaltaehkäisyä. Tämä on haasteja välillä meillä on erilaisia välineitä, joihin yhdymme turvautumaan. Meillä on työryhmä, joka käsittelee asioita. Mauritania tekee paljon töitä tämän asian parissa. Ja Mauritanissakin on erilaisia uskonnollisia ryhmiä, joiden kohdalla pyritään selvitään tilannetta, sillä näihin terrorismiryhmiin liittyvät ihmiset eivät aina edes ymmärräkään, mitä tekevät. Tämä on siis jotakin, hyvin tärkeää. Minä Richard Bryanin erityisedustajan tapaan aina mielelläni en tapaa häntä kyllin usein, mutta olemme päättäneet lähteä Libyaan yhdessä. Voimme varmaankin siis edetä. On erittäin tärkeää, että jäsenmaat näillä alueilla ovat läsnä. Ovatko terroristit nyt paremmin koordinoituneita kuin kansainvälinen yhteisö? Heitä on vähemmän ja heillä on vähemmän resursseja. Ja luojan kiitos näin on. Mutta välillä tietenkin tilanne on niin, että on totta, että he ovat paremmin organisoituneita. Me törmäämme siihen, että Saharan ja Sahelin alue on erittäin monimutkainen alue. Meillä on Sahel ja sitten meillä on Pohjois-Afrikan tilanne. Ja on totta, että nämä terrorismiryhmät saattavat eh, mennä tällaisen kahden eri eurooppalaisen lohkon väliseen tyhjiöön, että tämä antaa heille tietynlaisen etulointiaseman, mutta me yritämme pikkuhiljaa tehdä tämän kysymyksen parissa töitä. On totta, että näiden terroristiryhmien liikkuvuus on hyvin tärkeä tekijä. Ei meillä ole sellaista tunnetta, että Sahelin alueelle virtaisi niinkään näitä mujao ryhmän jäseniä. Usein ö, olemme ennemminkin sitä mieltä, että urbaanialueelta rekrytoidaan näitä taistelijoita esimerkiksi Syyriassa, mutta eihän heitä nyt kovinkaan paljon kiinnostaisi lähteä taistelemaan jonnekin aavikkoalueille. On liikkeitä, jotka koordinoivat toimintaansa keskenään pikkuhiljaa, mutta Sahelin alueella suuri vaara on aina tullut Libyasta meidän täytyy tunnustaa, että meillä ei ole nyt välineitä Libyan ongelman ratkaisemiseksi tällä hetkellä. Sitten jäsenmaiden tilanne. Ei minun roolini ole toimita jäsenmaita, mutta pyrimme tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä jäsenmaiden kanssa ja minä olen yrittänyt luoda pientä koordinaatiota. Olemme kokoutuneet Espanjassa kerran, seuraavan kerran meillä on kokous Saksassa ja mielestäni on tärkeää, että jäsenmaat ja niiden asiantuntijat, Sahelin alueen asiantuntijat voivat tehdä yhteistyötä ja vaihtaa näkökulmia. Tämä ei ole aina aivan helppoa, mutta meidän pitäisi päästä tällaista virallisesta puitteistosta hiukan yli. Minä olen sanonut, että olen valmis vierailemaan kaikissa jäsenmaissa, jotta voisin jatkaa tätä työtä, joka on erittäin mielenkiintoista, jotta voisimme konsolidoida tällaista yhteistä näkymy- näkemystä ja vahvistaa yhteistä tahtoa. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Ja tahto on ehkä se, mitä meiltä eniten puuttuu, ja sen alalta meidän tulisi ryhtyä etsimään yhtenäistä visiota. Meillä on hyvin paljon yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa. Minä olen myöskin itse vierailut Washingtonissa ja siellä tavannut Yhdysvaltain edustajia. He ovat erittäin sitoutuneita myöskin tähän Sahelin alueeseen ja heillä on kymmenen vuoden ajalta paljon kokemusta jo terrorismi alan kysymyksistä ja heillä on terrorismin vastainen aloite myöskin tällä alueella. He jatkavat työtään, se on hyvin, hyvin keskittynyttä. He tekevät yhteistyötä monien maiden kanssa, jotta voisivat tehdä sotilaallista yhteistyötä monien maiden kanssa. Ja nämä maat ovat hyvin laaja strateginen kenttä Yhdysvalloille. Yhdysvallat usein sanoo, että Euroopan unionin täytyy käsittää, että tämä Pohjois-Afrikan ja Sahelin alue on erittäin tärkeä turvallisuuden kannalta tulee olemaan sitä pitkään ja että Euroopan unioni on tässä etulinjassa sen suhteen. Tässä kyseessä ovat myöskin tekniset kysymykset. Washingtonissa edustajat aina sanovat meille, että ovat vapaita, valmiita auttamaan, tukemaan. Amerikkalaiset ovat hyvin aktiivisia tällä alalla ja meillä on todellakin erittäin hyvät suhteet heihin päin he muista taloudellisista, poliittisista ja muista syistä ovat jättäneet meille nyt tämän johtajan rooli, mutta he ovat kyllä vahvasti tukemassa. Ehkäpä vastasin kaikkiin kysymyksiin tässä jo. Yes. Paljon kiitoksia herra erityisedustaja. Tämä oli ensimmäinen mielipiteiden vaihto. Varmaankin kuulemme teitä vielä uudelleen, sillä tämä on todellakin pitkän aikavälin aihe Alivaliokunta on tehnyt paljon Sahelin parissa töitä ja on hyvin kiinnostunut alueesta. Paljon kiitoksia nyt puheenvuorostanne. Viesti tuli selväksi ja toivottavasti tulevassa kokouksessa meillä on konkreettisia tuloksia Euroopan toiminnasta alueella. Kiitoksia, hyvä erityisedustaja. Siirrymme seuraavaan julkiseen kuulemiseemme. Nyt kutsuisin herra Serano Poposkia matseen paikalle. Bonjour. Ça va Bien.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 parler en anglais. Bien, chers collègues, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt ne, jotka Sahelin keskustelun jälkeen haluavat poistua, voivat poistua. Me siirrymme seuraavaan asiaan. Esityslistalla kyseessä on Euroopan neuvoston joulukuun kokous ja siellä puolustus oli yksi käsitellyistä asioista. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan jatkokehitys. Nyt jokainenhan voi omia poliittisia johtopäätöksiään vetää ja aivan henkilökohtaisella tasolla minun täytyy sanoa, että olin pettynyt, jos sanotaan, että ollaan pettynyt, niin on Tämä tarkoittaa sitä, että on ehkä odotettu jotakin ja tässä mielessä en varsinaisesti ollut pettynyt, mutta pahoittelen sitä, että tämän tyyppinen huippukokous, mahdollisuus tuotti melko rajallisia tuloksia. Tässä lasi on puoliksi täynnä ja puoliksi tyhjä. Meillä on nyt kuitenkin tiekartta ja aikatauluja ja ilmoituksia, jotka siihen liittyvät, joten kaikki haluavat, halutessaan voivat tehdä oman tulkintansa tilanteesta. Aivan. Nyt puhun tämän alivaliokunnan näkökulmasta. Meidän mietintöjemme kautta, edustaja Kopan vuosi kertomuksen kautta, Gallerin mietinnön kautta ja muiden tehtyjen ja äänestettyjen mietintöjen kautta. Olemme tehneet työtä ja tietenkään näitä asioita ei nyt voitaisiin ehkä toisin käsitelläkään puolustuksen alalla, joten nyt yhdyn valtion päämiehiin tässä realistisessa lähestymistavassa, vaikka olisimme ehkä voineet odottaa hiukan enemmän ja tulevina vuosina voisimme nyt ehkä hiukan enemmän odottaa tältä tiekartalta, josta on sovittu. Nyt vuoden aluksi haluaisin siis antaa mahdollisuuden tähän ja meillä on nyt kolmeen jaettu esityslista aivan aluksi ulkoasiain erityisneuvonantaja Perro Serrano neuvostosta Maciej Popovski ulko suhdehallinnosta voivat kommentoida tätä ensimmäistä osuutta keskusteluista, eli näkyvämpi, paremmin koordinoitu, tehokkaampi yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Ja se, kuinka näette sen tulevaisuuden? Seran, olkaa hyvä. Merci beaucoup nous avoir invités, d'avoir convoqué cette réunion qui prouve euh, l'engagement. Kiitoksia kovasti, hyvä puhujohtaja. Kiitoksia siitä, että kutsut meitä tähän kokoukseen. Ja voin todeta, että En näe tätä, tätä teidän pettymystänne negatiivisena, vaan nimenomaan poliittinen kunnianhimo on se, joka meitä vie eteenpäin. Ne päätökset, on tehty, ne rohkaisevat meitä toimimaan jatkossakin. Ja olemme sitä mieltä, että saavutetut tulokset ovat erittäin merkittäviä, joiden avulla voidaan sitten viedä tätä asiaa eteenpäin. Ja että olemme käynnistäneet prosessin, joka jatkuu seuraavien vuosien aikana. Ja mahdollistaa sen, että Euroopan unioni voi olla toisella korkeammalla tasolla ja kantaa vastuunsa toisella tavalla, jotta se voi varmistaa Euroopan ja sen kansalaisten turvallisuuden. Ja nyt jatkan englanniksi. Ja tuon teille presidentti von anteeksi, puheenjohtaja Van Rompuyn terveiset. Ja tietysti voin kertoa siitä, miten valmiita olemme jatkamaan tätä prosessia. Line is a reference to what has been achieved. Ja se, mitä nyt on saavutettu, on prosessi, joka aloitettiin Euroopan neuvoston toimesta vuonna 2012. Se oli korkealle edustajalle komissiolle Euroopan puolustusvirastolle annettu toimivalta, kolmen korin toiminta, YT, YTPPn tehokkuus ja kaikki muu, mikä siihen liittyy. Ja se, millä tavalla teknologista ja tieteellistä pohjaa voidaan vahvistaa puolustuksessamme. Prosessi, joka käynnistettiin, käynnistettiin kaikkein korkeammalla tasolla Euroopan neuvoston puol- toimesta, on jo nyt vuonna 2013 saanut aikaiseksi hyvin hedelmällisiä tuloksia. Olemme johtaneet kaikkien eri sidosryhmien toimintaa, aivoriihien, komission, Euroopan parlamentin, neuvoston tietenkin, ulkosuhdehallinnon luonnollisestikin, Euroopan puolustusviraston ja yksittäisten jäsenvaltioiden tietenkin. Kaikki nämä ovat esittäneet ajatuksia ja ehdotuksia, joilla viedään tätä prosessia eteenpäin. Tämän ponnistuksen yhteisiä saavutuksia ovat olleet komission julkaisu, jonka kaikki tunnette, korkean edustajan raportti myöskin. Ja tämä ensivaiheessa johti siihen, että hyväksyttiin erittäin merkittäviä päätelmiä ulkoisen neuvostossa marraskuussa, jos niitä katsotaan, niin uskoakseni yli 40 eri päätelmää tehtiin. Ja näin olemme tarkastelleet sitten näitä joulukunkin päätelmiä niissä noin 40 erilaista, eh, anteeksi, 90 erilaista toimintaa Eurooppa-neuvostotasolla. Ja tuossa keskustelussa, jota joulukuussa käytiin, sanoisin, että tämä oli aivan uusi keskustelu. Näitä asioita ei ollut koskaan tuotu esille tuolla tasolla. Ja ehdottomasti se, että asia käsiteltiin niin kattavalla tavalla oli tärkeää. Kuten tiedätte, keskustelut aloitettiin heti ennen Euroopan neuvoston virallista avaamista. Naton pääsihteeri piti esityksen valtionhallitusten päämiehille. Hän tuki kovasti Euroopan unionin ponnistuksia ja puolustusteknologian kehitystä, kuten myöskin sotilaisen kapasiteetin kehittämistä jäsenvaltioissa. Tätä seurasi sitten kovin aktiivinen näkemysten vaihto eri hallitusten ja valtion päämiesten välillä yli puolet otti siihen osaa. Keskustelu siis todella oli merkittävää. Ja neljä pääajatusta mielestäni tuli siellä esille, mistä ensimmäinen ja kaikkein tärkein on ehkä todellinen sitoutuminen, joka jäsenvaltiolla on, ja olettamus, tietoisuus siitä, että näiden täytyy kantaa oma vastuunsa, kun varmistaa turvallisuus Euroopassa. Ja tätä ei voi pelkästään jättää niiden järjestelyiden varaan, joita meillä aiemmin on ollut. Ja että Yhdysvallat on toisessa asemassa nyt siitä syystä eurooppalaisten maiden täytyy varmistautua siitä, että niillä on kyky kantaa vastuunsa ja välttää se, että minkäännäköistä puolustustyhjötä ei synny. Tämä oli mielestäni erittäin tärkeä ja näkemys, jonka kannalla kaikki hallitusten valtioiden päämiehet olivat. Ja tämän seurauksena sitten myös tärkeä osa keskustelua oli se, että sanottiin, että riittävä sotilaallinen valmius pitää olla olemassa, että sitä meillä ei ole. Tilanne on muuttunut. Tässä viitattiin erilaisiin tutkimuksiin, joita oli tehty, ja erilaisiin aseisiin ja välineisiin, joita nyt tarvitaan tuon turvallisuuden takaamiseksi. Luonnollisestikin, jos haluamme myös riittävän puolustusvalmiuden, niin meillä täytyy olla puolustusteollisuus, joka tukee tätä valmiutta ja teknologista pohjaa, joka sitten taas, kehyy, joka taas tukee tämän valmiuden kehittämistä. Toinen kohta, jota myös monet korostivat, oli Euroopan unionin lähestymistavan kattavuus. Turvallisuus on erittäin monimutkainen kysymys, eikä voida pelkästään sotilaisin välein turvallisuutta taata, vaan meillä on erilaisia työkaluja ja itse asiassa Euroopan unioni on se paikka, jossa kaikki nämä työkalut voidaan yhdistää kaikkein tehokkaammalla tavalla. Mutta ne eivät, ne ei edelleenkään ole niin tehokkaita kuin voisimme olla, joten meidän täytyy tehdä lisäponnistuksia, jotta tämä lähestymistapamme olisi kattava. Se ei koske pelkästään näitä YTPPn välineitä, vaan myös muita välineitä. Ja ne sisältävät esimerkiksi oikeus- ja sisäasiat. Ja sitä korostettiin. Ja sitten lisäksi Euroopan unionin tietysti täytyy tehdä paljon, mutta se ei voi toimia yksin. Sen täytyy luonnollisesti toimia kumppaneidensa kanssa yhteistyössä. Sillä on paljon erilaisia strategisia kumppaneita ja organisaatioita, ei pelkästään NATO, NATO ennen kaikkea, mutta sitten on YK, Afrikan unioni ja paljon muita kumppaneita ja maita. Ja kun me puutumme tilanteisiin usein kaukana rajoiltamme. Ja kuuntelin tätä esitystä juuri ennen meidän esitystämme, jossa viitattiin tähän. Kysymys ei ole silloin pelkästään siitä, että puututaan tilanteeseen, vaan osoitamme, että autamme niitä valtioita, joissa aktiivisesti pyrimme kehittämään niiden kapasiteettia ja valmiutta hoitaa oma turvallisuutensa. Tämä oli osa näitä päätelmiä ja osa sitä viestiä, joka, jota valtioiden hallitusten päämiehet korostivat. Lisäksi tämä täydentävyys, koordinointitarve, Naton kanssa työskentelytarve, Naton pääsihteerin esitys oli erityisen tärkeä. Mitään kilpailua Naton ja Euroopan unionin välillä ei ole, vaan ne täydentävät toisiaan. Ja sitä useimmat korostivatkin. Lopuksi sitten vielä painotettiin lisäyhteistyötä eri tekijöiden välillä, varsinkin jäsenvaltioiden välillä. Tällainen yhteistyö saa erityisesti painoarvoa, kun puhutaan puolustusvalmiuden kehittämisestä, jotta puolustus voi toimia ja jotta se, sitä voidaan ylläpitää. Yksi hyvistä esimerkkeistä, tämän tyyppisestä esimerkkeistä oli, jo monet viittasivat, on Euroopan ilmakuljetushallinto, joka tarjoaa siis mahdollisuuden koordinoida ilmailualan kuljetuksia. Tätähän on hyödynnetty useissa eri operaatioissa äskettäin. Eli tässä nyt sitten mennään, mikä haaste meillä on. No, haasteet, joita meillä nyt ovat, koskevat kaikkien näiden päätösten täytäntöönpanoa. Yksi vaikeuksista olisi se, että pitää ylläpitää sellaista prosessia, joka on yhtä intensiivinen kuin vuonna 2013. Tässä suhteessa mielestäni parlamentilla on tärkeä rooli, kun se auttaa meitä tämän vauhdin säilyttämisessä. Tämä, tämäkin kokous todistaa siitä. Seuraava tapaaminen on kesäkuussa 2015. Eli kaikkien eri toimijoiden täytyy nyt täytäntöönpanna kaikkia niitä toimia, on viitattu sinne asti. Jotkut niistä toimista täytäntöönpannaan vuonna 2014 ja itse asiassa korkeudustaja on pyydetty tekemään tällainen edistyskertomus vuonna 2014, niin sitä odottelemme. On myös selvää, että kun taataan turvallisuutta, niin valmiuden tarjoaminen ei onnistu yhdessä, kahdessa tai kolmessa vuodessa, vaan tietyllä tavalla meidän täytyy varmistautua siitä, että ne sitoumukset, joihin nyt ryhdytään, niissä kaikki pysyvät. Ja prosessi, jota nyt käynnistetään, on myös tavoitteeltaan tällainen. Me olemme luonnollisestikin ottaneet esille joitakin sellaisia osa-alueita, joissa täytyy tehdä lisää ponnistuksia. ilmassa tankkaus, esimerkiksi tietoverkkorikollisuus, kauko-ohjattu ilma-alusjärjestelmä on yksi näistä. Ja näin voimme jatkaa tällä tiellä. Ja sitten kollegani puhuu näistä kokouksista, joita pidetään myöhemmin. Idean järjestämä tärkeä konferenssi 27.3., jonka tavoitteena on käsitellä uudelleen näitä asioita ja tarjota äh, myös lisävauhtia. Komissio järjestää konferenssin kaikkien sidosryhmien kanssa 4.3., jossa katetaan Euroopan puolustusteollisuuden ohjelma. Ja sitten ministeritason kokouksia ja Magic Popovski varmaan kykenee sitten valaisemaan meille näitä prosesseja. Mukana, ovat myös, mukana myös on aktiivisesti korkeudustaja. Ja sitten jos katsotaan neuvoston puolelta, niin voidaan äh, sanoa, että meillä täytyy olla seurantaa ja rohkaisua Haluamme katsoa sitä, millä tavalla niin eri Eurooppa-neuvostojen kautta, jotka nyt on jo tarkoitus pitää, voidaan varmistaa, että tällainen prosessin seuranta tapahtuu ja voidaan lisärohkaista pysymään tällä tiellä. Sitten on tärkeä huippukokous Afrikan maiden kanssa. Ja meidän täytyy katsoa, että voiko tuosta saada sellaisia elementtejä, joista on hyötyä. Koulutukseen, millä tavalla voimme paremmin kouluttaa niitä maita, joita autamme, tai mitkä ovat muut näkökohdat, jotka liittyvät rahoitukseen. Tai Afrikan nopean toiminnan joukot on toinen asia ja sitä, millä tavalla koko tämä, tätä rauhan ja vakauden arkkitehtuuria kykenemme tukemaan. Sitten meillä on tärkeä huippukokous myöhemmin tulossa, jossa Euroopan unioni edustaa ja kertoo siitä työstä, johon se on ryhtynyt näiden lisävalmiuksien etsimisessä. siitä on hyötyä meille. Ja sitten meillä on kahdenvälisiä huippukokouksia ei varmaan ole mikään salaisuus, että aiomme Yhdysvaltain kanssa sellaisen järjestää tänne Brysseliin. Eh, tulee Yhdysvallat maaliskuun lopussa ja tuolla on mahdollisuus myös sitten katsoa näitä kysymyksiä ja esitellä se työ, joka tehdään – ja esitellä sen myös Yhdysvaltain presidentille. Euroopan neuvoston rooli meidän mielestämme on ollut tärkeä tämän prosessin edistäjänä, koska se on antanut sille voimaa aivan korkeammalta tasolta lähtien ja edesauttanut sitä, että erilaiset toimijat on saatu koottua yhteen, jotka ovat työskennelleet yhteistyöhengessä. Ja toivomme, että Euroopan neuvosto kykenee jatkamaan työtään ja kykenee auttamaan tätä prosessia eteenpäin sujuvasti. Siinä on oikeastaan tämä lyhyt esitykseni. Olen käytettävissä tästä asiasta myöhemminkin. Merci beaucoup. Euh, Paljon kiitoksia. Minä olen aina ollut sitä mieltä, että herra Serrano on kaikkien loistavimpia eurooppalaisia diplomaatteja. Hän on lähestulkoon onnistunut vakuuttamaan minut lähestulkoon epäonnistuneille No, lähes tulkoon vakuuttamaan. No, te vakuutitte minut tästä hyvin imartelevalla tavalla tästä roolista, joka parlamentilla voi olla, kun pyrimme saamaan poliittista liikevoimaa tähän prosessiin. Paljon kiitoksia tästä erittäin kaiken kattavasta puheenvuorosta ja tässä yhdyn sanomaanne siinä kohdin, että neuvoston puheenjohtajalla itsellään on tärkeä rooli, kun tämä aihe tuotiin esityslistalle. Sehän ei ollut sinänsä jo helppoa. Ja sen lisäksi se, että onnistuttiin asiasta käymään syvällistä keskustelua, oli erittäin tärkeää. Tämä oli ensimmäinen kerta vuoden 2008 jälkeen ja tämä sinänsä on jo erittäin hienoja. Herra Popot, Fitch ulkosuhdehallinnosta. Ja nyt minun täytyy vielä alustuksena sanoa, että olin hiukan kriittinen tuossa alkupuheenvuorossa, niin minun täytyy korostaa sitä, että äm, korkean edustajan äh, raportti, joka on keskustelun pohjana, on erittäin, erittäin hyvä ja äh, sitä on paljon keskusteltu Euroopan parlamentissa liittyen koordinoinnin tehokkuuteen, läpinäkyvyyteen. Ja tämä oli erittäin kattava raportti. Olkaa hyvä. Merci beaucoup. Uh, thank, thank you very much. As a matter of fact, you stole my thought. Itse asiassa voitte sanoa suustani, koska aioin sanoa, että parlamentti voi todellakin yksilöidä useita sen pääviestiä. Jos ei neuvoston päätelmissä, niin sitten ainakin korkean edustajan esittelemässä raportissa kertomuksessa. Kiitoksia näistä ystävällisistä huomioista. Jos me pitäisi tehdä yhteenvetoa joulukuun tapahtumasta yhdellä lausella, sanoisin, että se mitä tapahtui, että hallitusten johtajat julkistivat puolustuksen siksi, mitä Helmut Kohl aina oli tapana kutsua, että chef zaheksi, eli pomojen juttu. Eli että puolustus saadaan agendalle ja pidetään siellä ja näin on vahvistettu. Mutta 2013 oli TPP-vuosi jälkikäteen katsoen, koska valmisteluihin käytettiin niin paljon Euroopan neuvostossa aikaa ja ihan se ilmoituskeskustelusta sinänsä sai aikaan paljon positiivista energiaa. Monia päivällisiä asiakirjoja, poliittisia, yli, akateemisia toimialalta monista paikoista tukivat suuntaa, johon me ja komission korkea edustaja ovat ehdottaneet. Joten muutama sana ihan yleisarviosta ja sitten miten eteenpäin. Jos ajattelemme sitä, missä viime vuonna oltiin tammikuussa 2013, miten olisimme määritelleet hyvän tuloksen siinä vaiheessa, niin halusimme aitoa keskustelua johtajien välillä – Halusimme konkreettisia ehdotuksia joitakin yhteistyöhankkeista. Halusimme rendezvous-lausekkeen, enemmän näkyvyyttä ja sitten sitoumuksen ilmauksen eurooppalaisten johtajien taholta. Eli voisin sanoa, että se on saavutettu. Selkeästi tunnustettiin, että puolustuksella on merkitystä. Se oli hyvin lyhyt mikä avauslause neuvostossa päätelmissä. strateginen konteksti tuli raportissa esille hyvin selkeästi korkealta edustajalta myöskin vastauksena niille jäsenvaltioille, jotka haluavat enemmän strategista keskustelua. Ja se myös jatkuu, koska tuleva korkea edustaja on saanut mandaatin saada aikaan arvio tästä muuttuneesta strategisesta ympäristöstä. Se ei ole mikään suora pyyntö laatia uusi strategia, mutta ainakin, että nämä, näitä miettimisprosessia viedään eteenpäin. Karl Piltiä voin siteerata, joka on uuden strategian puolustaja puhuja, että prosessi on tärkeämpi kuin tulos. Eli rima asetettiin ylipäänsä korkealle ja olen kiitollinen myös kriittisistä kommenteista, mutta positiivista palautetta on saatu myös Brysselin kuplan ulkopuolelta yliopistopiireistä, ajatushautomoista ja toimialalta. Ihan mainitakseni yhden esimerkin ERDSn puheenjohtaja Tom Enders, joka on ollut perinteisesti aika kriittinen kehityskulkuja kohtaan YTPPssä hänen ensiarvionsa oli positiivinen. Nyt on täysi toimintaohjelma ainakin seuraavalle kahdelle vuodelle. Monia haasteita. Täytyy pystyä pitämään yllä yleisnäkemystä ja rakennetta tulevalle työlle. Mainittiin tämä vaiku, vaikuttava luku 19, niin kutsuu ja tehtävää jotka joontuvat päätelmistä ja siinä on laaja kirja toimijoita, korkea edustajakomissio, komissio, EDA. Meillä on eri kypsystasoilla töitä meneillään. Joitakin hermiä roikkuu alaoksilla ikään kuin. Meristrategia on hyväksyttävää kesäkuussa tänä vuonna ja sitten päätös maanantaina tehty päätös, jota valmistellaan suunnittelua YTPP-operaatiolle Keski-Afrikan tasavallassa. Sekin liittyy mandaatin, joka annetaan korkealle edustajalle neuvostosta. Tähän voi palata, jos toivotte, mutta en nyt. 2015 randevuuta kesäkuussa tietysti on, tulee olemaan aika monia tilaisuuksia käsitellä asioita korkeiden virkamiesten tasolla. Petro mainitsikin kansainvälisiä kokouksia. EU-Afrikka-huippukokous on relevantti, koska monet asiat, joita pitäisi tehdä, vielä aloitetta eteenpäin, jonka, jota kutsutaan nimellä Train and Equip, eli mahdollistetaan kumppaneille se, että voivat ottaa omasta turvallisuudestaan enemmän itse vastuuta. Se pätee erityisesti Afrikkaan. Siis, siis Naton tasollakin kaupungin laitamilla nähdään, että päätelmät olivat hyvin tärkeä edistysaskel. Se on jatkuva malli. Chicagon kokous 2012 oli myöskin tärkeä askel Eurooppa-neuvoston suhteen. Tuli monia ideoita, jotka ovat kannustaneet puheenjohtajaa ottamaan puolustuksen erityislistalle Eurooppa-neuvostossa. Jotkut tehtävät, jotka meille annettiin, ovat hyvin täsmällisiä luonteeltaan kuten optiopaperi, jossa voitaisiin käsitellä rajavalvontahaasteita Saharan ja Sahelin alueilla. Sitähän keskusteltiin juuri ennen tätä kuulemistilaisuutta. Train and Equip-aloite mainittiinkin jo, ja sitten pitäisi nopeasti tutkia rahoitusaspekteja EU-missioita ja, opera- missioissa ja operaatiossa. Nopeasti tarkoittaa, että kyse on viikoista, eikö niin? Ja on jotenkin odotuksia täytettävänä, koska jäsenvaltiot haluaisivat nähdä, että miten voimme ottaa käyttöön vähän enemmän joustavuutta siihen tapaan, jolla rahoitamme missioita ja operaatioita. Ja sitten tällainen systemaattinen tehtävänanto, josta pitäisi saada tuloksia tänä vuonna, on politiikkakehys sille, että olisi pidemmän aikavälin ja järjestelmällisempää puolustusyhteistyötä. Eli se on että olisi koordinoitua puolustussuunnittelua Euroopan tasolla ilman, että on päällekkäisyyksiä puolustussuunnittelumekanismeissa, jotka ovat olemassa Naton tasolla. Voisin jatkaa, mutta ihan vain muutama esimerkki tässä, valaiseva esimerkki. Teemme intensiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, puolustus- ja ulkoministerien kanssa, koska heidän täytyy olla täysin mukana koska teemme hyvin läheistä yhteistyötä komission kanssa. Teollisuuspolitiikka-aspekteissa turvallisuusvirastokomissio ovat tässä johtoasemassa. Mutta toimintaohjelma on todellakin sisältörikas. YTPPn suunta seuraavalle kahdelle vuodelle on selkeä. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä Eurooppa-neuvoston tuloksiin. Ottakaa se myös rohkaisuna viedä näitä asioita eteenpäin. Niin, niin, tuota, otamme, olemme yhteydessä myös muihin sidosryhmiin, kuten myös prosessin aikana, joka johti Euroopan neuvostoon, ja siihen kuuluu tietysti myös Euroopan parlamentti. Kiitos. Merci, on va marquer un temps. Kiitoksia. Me käymme tämän ensimmäisen puheenvuorokierroksen keskustelut. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä. Ensimmäinen Kalle, olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitos puheenjohtaja, kiitos molemmille alustajille. Mielestäni odotusten, parlamentin odotusten ja sen välillä, mitä ei olisi voinut tapahtua tai olisi ollut vähemmän. Jossain keskivaiheella siinä suhteessa ollaan Euro- Eurooppa-neuvostossa. Päätelmien pohjalta voidaan tehdä työtä, mutta myöskin 15. marraskuuta ulkoministerineuvoston pohjalta. Ja komission paperit otetaan kyllä tervetulleeksi ja ja jos kaikki liitetään yhteen, niin sitten ehkä on tarpeeksi operatiivista sisältöä jatkotoille. Uskon myös, että realiteetit eh, meitä koskevat ja Keski-Afrikan tasavallassa, tietysti laajennetussa naapurustossa, yhä selvämmäksi tulee, että amerikkalaiset ystävämme eivät ole siellä valmiina käytössä ja toisaalta se, että me olemme pakotettuja toimimaan siellä yhdessä, koska emme voi yhden kumppanin harteille selyttää kaikkea. First things first on tärkeää, että Atenan mekanismia tarkistellaan hyvissä ajoin siinä täytyy tehdä selkeästi työtä siihen suuntaan, että se potentiaali, mikä meillä on, niin se pystytään myös oikeasti käyttämään. Ja jos rahoitusmekanismi estää sen, että kumppanit, jotka itse asiassa olisivat valmiita antamaan panoksensa, mutta eivät sitten rahoituksen osalta pysty, niin sitten se on selkeä viesti siitä, että siinä täytyy saada selkeästi muutoksia aikaan. Tässä aina mietin sitä, mitä Anna Gomez äh, kertoi puolustuskykyä on Portugalissa, merivoimia, merijalkaväkeä, mutta äh, jos kaikesta vastuussa sataprosenttisesti itse vastuussa eikä ole jakomekanismia rahoituksessa, niin sitten se ei tapahdu ja sitten se riippuu äh, aina niistä suurista lainausmerkeissä, joiden täytyy joka tapauksessa aina toimia ja sitten ovat ylirasitettuja. Ja sen vuoksi uskon, että jo tällainen mekanismi yksinään, niin tällainen uudistettu mekanismi voi siinä olla arvokas panos. Olen myös tyytyväinen niihin näkökohtiin. Siis olen ihan täysin tyytyväinen niihin näkökohtiin, mitä tulee sertifiointiin, mitä siellä, siitä on sovittu, että siellä päästään nopeammin eteenpäin. Sekin säästää kustannuksia mielestäni. Ja sillä voidaan tukea äh, modernisointia. Ja sitten, vaikkakin olen luottavainen, että kun otetaan huomioon lyhyt aikataulu seuraavan äh, ensi vuoden puolivälin mennessä, että kun seuraava huippukokous olisi jälleen, niin että sitten ulko- ja puolustusministerit tässä lyhyessä ajassa, niin heidän täytyy pystyä osoittamaan, että he nämä päätökset myös sitten tosiasiassa voivat toteuttaa ja toteuttavat. Ja toivon, että sekä komissiossa että tietysti myös ulkoasianhallinnossa ovat kaikki ne mukana sitten, jotka, joiden täytyy tässä yhteistyötä tehdä Tässä on ollut komissiossa varauksia tähän asti. Näen nyt uusia tendenssejä tässä ja siinä mielessä olen tyytyväinen siihen, mitä on saavutettu. Mutta pidän myös olennaisena sitä, että me parlamenttina pidämme painetta yllä, että päätökset todellakin toteutetaan ja että tehdään työtä sen puolesta ja että se ei jää pelkästään nidotuksi arkistoihin. Merci. Kiitoksia, Anna Gomez. Uh, I, I think, uh... Kiitoksia. Ymmärrän, että teidän tehtävänne on esitellä asiat meille parhaassa mahdollisessa valossa, mutta olen pahoillani minä ponnistuksistanne huolimatta en näe, että neuvosto nyt olisi sitä mieltä, että puolustus on tärkeää. Tämä on niin kuin työllisyys ja kasvu. Se toistuu retoriikassa puheissa, mutta mitään emme näe tapahtuvan. Tässä on samanlainen tilanne, sanotaan, että puolustus on tärkeää, mutta mitään ei tapahdu. Itse asiassa, mitä näemme, on aivan päinvastaista. Näemme, että kansan murha on aloillaan. Keski-Afrikan tasavallassa ja nyt me aloitamme tällaisen klassisen YTPP-operaation, joka parhaimmillakin viikkojen päästä vasta käynnistyy, vaikka nyt näistä taistelujoukoista voitaisiin ottaa miehiä ja naisia välittömästi kentällä, mutta näin ei tapahdu koskaan. Tiedän, että Saksassa uuden hallituksen uuden koalition myötä asiat muuttuvat ja toivottavasti saamme jotakin parempaa eurooppalaisen puolustuksen alalla sen myötä, mutta minua harmittaa se, että ähm, ei ole käsitetty, kuinka tärkeä tämä Keski-Afrikan tilanne on. Todetaan, että se on tärkeä, mutta me emme osallistu, joku muu osallistuu. Toivomme nyt ainakin jonkinlaista muuta tukea tälle operaatiolle. Tämä on esimerkki siitä, että puolustusta ei pidetä asiana, joka koskettaa meitä kaikkia. Ja tämän lisäksi pahoittelen, mutta herra Popovski, te sanoitte, että taloudellisessa tilanteessa meidän täytyy uudella arvioida kuluja. No anteeksi, mutta sitähän minä jo odotin tältä edelliseltä huippukokoukselta mehän vuoden valmistelimme asiaa ja keskustelimme siitä ja parlamentti teki oman työnsä, oman tehtävänsä täytti tässä ja antoi kaiken mahdollisen tion, tiedon ja poliittisen tuen neuvostolle. Ja sitten Euroopan neuvoston kokouksessa ei tulekaan yhtään mitään muuta kuin toteamaan, että me tulemme tekemään tämän joskus. En tiedä kuinka monta vuotta sitä pitää odottaa. Vaikka nämä asiat ovat erittäin kiireellisiä, kuten aikaisemmat YKPP operaatiot ovat osoittaneet. Entä sitten meriturvallisuus? Tässä piti olla myöskin huippukokouksen aiheena YTPPn meriulottuvuus. Me teemme itse omat kotitehtävämme ja työmme ja kuinka tämä nyt vaikutti sitten neuvostoon? Tässäkin kaikkein tärkein kysymys on koordinaatio. Ja Korkea edustajahan on myöskin varapuheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kaikki nämä eri DG, Home DG, Mare niin edespäin. Kuinka niiden toimintaa todellisuudessa koordinoidaan niin, että ne toimisivat meriturvallisuuden ja puolustuksen alalla? Ja sitten odotan seuraavaa osuutta, että voisin puhua teollisuuden roolista. Kiitoksia. Monsieur von Kiitoksia. Van Orden. Hän varmaankin näkee suuren onnistumisen tässä huippukokouksessa tapahtuneen. No niin, puheenjohtaja. Uskoisin, että voimme kaikki olla sitä mieltä, ehkä olemme jollain tavalla olleet mukana edesauttamassa tätä lopputulosta. Ja kyllä täytyy onnitella Seranoa ja Popovskia että he onnistuivat näin hyvin näin vaikeassa tilanteessa. Tämähän on ollut tilanne, tilanne jossa YTPP on ollut todella hankaluuksissa ja nyt jo kolmatta kertaa tänään olen kuullut tämän 49 tehtävää ja kokoontuminen kesäkuussa 2015. Nämä on mainittu nyt moneen otteeseen ja se on oikein hyvä. Jos teillä on näistä 49 tehtävästä luettelo, niin se olisi oikein hyvä. Tämä viittaus kattavaan lähestymistapaan. En ole haluan tehdä aivan selväksi, siinä ei ole mitään ainutlaatuista tai alkuperäistä kattavat lähestymistapa Euroopan unioni. Euroopan unionihan on yrittänyt ottaa tämän esille niin kuin ainutlaatuisena ajatuksena NATOkin Afganistanissa sen jälleenrakennusjoukkoinen ja muine tukijoina, jotka tukivat tuota maatoimintoa siellä oli nyt heijastumia tästä samasta kattavasta lähestymistavasta. Itse asiassa se on lähestymistapa, onko mikä hyvänsä järkevä organisaatio tai maa ottaa. Eikä saa jo, jota sellaisen tilanteessa, että joka kerta kun Euroopan unioni tai Euroopassa tekevät jotain, niin siitä tulee jonkunnäköinen EU-aloite. Teidän esimerkkinä Euroopan ilmakuljetustoiminto. Ja nämä ovat tällainen esimerkkejä Euroopasta toiminnasta. Mutta itse asiassa tämänkin alkuperä kuuluu jo vuoteen 1995. Anteeksi. Niin anteeksi. Halo? Soitan juuri takaisin. Minä odotan tietoa siitä, että syntyykö toinen lapsen lapseni, ja siksi vastasin. Kyllä kerron sitten kaikille, jos näin tapahtuu. Keski-Afrikan tasavaltaan kohdistunut matka. Mitä? Voisitko kertoa siitä siis lisätietoa? Ja kuka siellä on komentanut paikan päällä? Ranskalainen ilmeisesti vai Ja minkä näköistä helikopteritukea tarjotaan. Miten paljon on oikeastaan pohdittu tätä nimenomaanista toimintoa? Siitä olisi kiva tietää lisää, kiitos. You know, Jeffrey, that tomorrow morning we have a specific session on... Uh... Huomenna aamulla meillä on erityis osa kokousta tästä keski tasavalta, siitä ehkä tästä ei käsitellä yksityiskohtia tänään. Sitten Ravapana Jatava. Kiitos. Eli haluaisin kysyä kysymyksiä päätelmien perusteella ja suositusten perusteella. Ensinnäkin kun ajatellaan neuvoston päätelmiä militaaristen ja puolustuskyvyn ja siviilipuolustuskyvyn parantamisesta jäsenvaltioissa koordinoidusti. Nyt kun ajatellaan budjettirajoitukset jokaisessa maassa, onko se mahdollista lähitulevaisuudessa? Ja toinen kysymys koskee sitä, että Euroopan neuvosto ei tehnyt päätöstä uudesta eurooppalaisesta puolustusstrategiasta tai olemassa olevan päivittämisestä. Joten samanakaan neuvosto pyysi korkea edustaja vuoteen 2015 mennessä arvioimaan muutoksia strategisessa ympäristössä. Herra Popovski mm, selitti jo, että hän on valmis kertomaan tästä lisää yksityiskohtia. Joten oletteko sitä mieltä, että arvioinnin jatkotyö jatko olisi uuden turvallisuusstrategian kehittäminen Euroopalle tai nykyisen päivittäminen? Merci. Euh, Peut-être on commence par matcher. Kiitoksia. Thank you. Um, I would, just two, or three... Voic. Some issues I would like to, to, to respond. Tässä oli kaksi tai kolme kysymystä ja sitten asioita, joissa halusin teille vastata. Aloittaisin rahoituksesta, rahoitusmekanismista. Tätä mekanismia uudelleen arvioidaan joka tapauksessa. Näin tulee tehdä vuoden lopuksi. Mutta meidän täytyy nopeuttaa toimintaa. Uskoakseni tässä yksi keskisistä kysymyksistä ovat yhteiset kulut. Kyseessä ei ole mikään uusi asia, sillä aivan tämä mekanismin luomisesta lähtien se on ollut kaikkein vaikein asia ratkaista, kuinka nämä yhteiset kulut määritellään – ja tämä on aina ollut asia, joka on hankala ratkaista myöskin liittyen nyt näihin jäsenmaihin joihin viitattiin eilisessä kokouksessa, johon edustaja Gomez viittasi. Tämä on ongelma, joka täytyy ratkaista ja olemme pyrkineet siihen aikaisemminkin jo. Meillä on rahoitusta vuonna 2011, kun edellinen Atena-mekanismin arviointi tehtiin. Pyrimme yhdistämään mahdollisuuden liittää tähän Startup-rahasto. Tämä oli mahdollisuus tai pantu toimeen. Jäsenmaat eivät halunneet siihen turvautua. Me olemme tehneet monta ehdotusta monia neuvottelukierroksia käytiin, mutta asiaa ei saatu päätökseen. Me tulemme yrittämään uudelleen. Meillä on kaksi rinnakkaista linjaa Atena-mekanismin rahoituksen uudelleenarvioinnissa. Ja meillä on siis tässä sekä sotilainen että siviiliulottuvuus. Me budjetin kohdalla haluaisimme varojen käytössä tarjota enemmän joustavuutta en ole samaa mieltä. Tämä ei varmaankaan teitä yllätä. Edustaja Gomez sanoi, että miten ei ole tapahtunut, koska Keski-Afrikan tasavallan operaation suhteen päätöstä ei ole tehty, mutta jotakin on kuitenkin tapahtumassa pian. Palaan tähän asiaan, tähän Keski-Afrikan tasavallan kysymykseen, etten toistaisi itseäni. Meri ulottuvuus, meristrategia, keskustelu ei ole mikään uusi asia. Nyt meillä on Euroopan unionin tason yhteisymmärrys komission kanssa ja strategiaa ollaan rakentamassa keväällä eräät osat, jopa ehkä jo maaliskuussa tästä strategista toteutetaan ja sitten kesäkuun huippukokous tulee käsittelemään asiaa. Kaikki tarvittavat osapuolet tullaan tuomaan yhteen, kaikki eri komission pääosastot ja ulkosuhdehallinto. Tämä asia on siis jo tekeillä. Sitten mä odotan, mielelläni voin lähettää teille tämän pyytävänä luettelon. Voimme sen hyvin tehdä. Sitten tämä kattava lähestymistapa. Emme koskaan ole väittäneet, että kyseessä on jokin aivan uusi asia. Tämä on tapa toimia ja me haluaisimme yksinkertaisesti toimia vain paremmin ja eh, koordinoidumme. Meillä on hyviä ja huonoja esimerkkejä. Eräät organisaatiot ovat äh, tietyllä tavalla järjestettyjä Natossa. Meillä on erittäin hyviä esimerkkejä koordinaatiosta. Ähm, meillä on ollut äh, sekä ähm, positiivisia että negatiivisia kokemuksia. Juuri ennen Euroopan neuvoston kokousta meillä oli arviointia politiikasta. On aina olemassa erilaisia tapoja toteuttaa ja tehdä asioita. Emme ole koskaan väittäneet, että olisimme tekemässä jotakin aivan uutta tai luomassa uutta. Aivan lyhyesti Keski-Afrikan tasavaltaan liittyen, mehän puhumme myöhemmin juuri tästä mm, asiasta, mutta puhuisin nyt taistelujoukoista, sillä niistä, niihin viitataan aina uudelleen neuvostossa ähm, sotilaskomitean puheenjohtaja käsitteli asiaa. Sotilaskomitea oli selkeästi sitä mieltä, että tässä tapauksessa taistelujoukkojen käyttö ei ollut mahdollista. Ensinnäkin yleensä niiden käyttöönotto vaatii 120 päivää. ja niiden läsnäolo olisi tarpeen neljä tai viisi kuukautta Keski-Afrikan tasavallassa. Ja nyt tässä kriisinhallinta asiassa kaikkia tarvittavia seikkoja ei oltu vielä selvitetty. Esimerkiksi Afisman Afrikka-operaation vaikutusta ja lopultakin mikä on sotilaallisesta näkökulmasta kaikkein tärkeintä. Meidän täytyy sallia eri operaatioiden, jo käynnissä olevien operaatioiden sujuva toteutus AFISMA-operaation ja Ranskan sotilasoperaation. Ja tultiin siihen tulokseen, että nykyisten taistelujoukkojen käyttöä parempi vaihtoehto olisi se, että olemassa olevat operaatiot saavat jatkua. Meillä ei ollut mitään tulevan operaation nimeen liittyvää päätöstä vielä olemassa, mutta uskon, että näistä asioista päätetään pian. Me odotamme nyt YK turvallisuusneuvoston uutta päätöstä. Se on tulossa ensi viikon alussa ja sen jälkeen ryhdymme toimiin nyt päätän tähän sillä. Monet kollegat varmaankin haluaisivat tästä asiasta vielä puhua, mutta liittyen siviiliin operaatioihin liittyvän kysymykseen, aina kun me näitä siviilioperaatioita toteutamme, me kilpailemme tietyllä tavalla kotoperäisten voimien kanssa, kaikki nämä poliisi ja niin edespäin joukot. Me tarkastelemme aina tapaa, jolla voisimme toimia mahdollisimman nopeasti. Sitten toistan tässä hiukan sitä, mitä sanoin jo tuossa johdantopuheenvuorossani. On jäänyt auki vielä se kysymys, tuleeko meillä olemaan uusi eurooppalainen turvallisuusstrategia vai jotakin muuta korkea edustaja tulee esittelemään tämän strategian ja kuulemaan sen suhteen jäsenmaita ja tämän jälkeen asia menee Euroopan neuvoston. Ehkäpä uusi strategia on tuloillaan, mutta en halua vielä ennustella mitään siihen liittyen. Jäsenmaat ovat, kun niihin otetaan yksitellen yhteyttä, vielä erimielisiä siitä, halutaanko Euroopan laajuista strategiaa vai ei. Kaikki olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme jonkinlaista strategista pohdintaa, jotta tietäisimme, mikä tilanne teemme on turvallisuustoimijana. Ja tämän työn jälkeen voimme tehdä päätöksiä. Kiitoksia. Thank you very much for all the very useful and comments and uh, which are and we I interpret. Kiitoksia näistä hyvin uh, mielenkiintoista kommentista. Minusta ne ovat rohkaisu tulevalle toiminnalle ja siitä syystä myöskin minusta on oikein mukava kuunnella näitä kommentteja, jotka on saatu prosessin jatkon seurauksena, että pyydetään lisää eikä vähemmän. Ja kunhan näin tehdään, niin olemme edelleen oikealla raiteella ja siitä syystä tietenkään emme ole vielä saavuttaneet tätä huippukohtaa. Ja varmasti kaikki tunnustamme sen. Olemme kuitenkin oikealla polulla ja tärkeää muistaa se, että monet näistä toimista, joihin on täytynyt ryhtyä eivät ole EUn tehtävänä, vaan myös jäsenvaltioiden on täytynyt ryhtyä niihin. Tietysti EU voi helpottaa ja rohkaista tähän. Näinhän se tekee puolustusviraston kautta. Mutta loppujen lopuksi vastuu turvallisuudesta ja kansallisen turvallisuudesta on jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltioiden täytyy päättää siitä, <clears throat> millä tavalla ne tämän vastuun kantavat. Ja tietysti Euroopan unionilla on tärkeä tehtävänsä kautta YTPP-mekanismin. Nämä ponnistelut, joiden avulla YTPP-mekanismia vahvistetaan, millä tavalla puolustusviraston, komissio, jäsenvaltioiden ponnistukset yhdistetään – millä lisätään sotilaallisia voimavaroja, millä tavalla lisätään puolustusta. Ja meidän täytyy varmistautua myös siitä, että me Euroopan unionina, vaikka tämä kattava lähestymistapa ei tietenkään ole mikään yksinoikeus meille, mutta tietysti me toimimme näin parhaiten. Minun henkilökohtainen kokemukseni on se, että Lissabonin sopimus on ollut todellinen vedenjakaja tässä mielessä. Minulla on ollut mahdollisuus työskennellä YTPPn parissa jo ennen sitäkin. Olen nähnyt, millä tavalla kriisinhallinta toimia on kehitetty ja nyt olemme aivan toisessa tilanteessa. Emme <clears throat> ehdottomasti siinä, missä haluaisimme olla, mutta merkittävä edistystä on tapahtunut. Ja lopuksi tämä prosessi ja Eurooppa-neuvosto on osoittanut Euroopan unionin arvon ainutlaatuisena voimana. Ja operationaalisia päätöksiä voidaan tehdä. Tässä ei jäädä laakereille lepäämään, vaan emme jää ihailemaan itseämme, itseämme, vaan sanomme, että paljon työtä on tehtävänä. Ja tämä on oikein hyvä rohkaisua tuon tielle jatkamiseen. Vous l'aviez dit, il y avait trois paniers dans ce... Paljon kiitoksia tässä. Ähm, neuvoston keskustelussahan oli kolme korja, niin kutsutusti kapasiteetit, äh, sitten teollisuus, ulottuvuus ja me olemme erittäin paljon komission jäsen Varnien ja Tajinin kanssa keskustelleet näistä seikoista. Ne ovat olleet keskusteluidemme pilareita ja tässähän komissio on mennyt hyvin pitkälle puolustuksen alalla. Tämä vaikuttaa olevan alue, jossa paljon tyytymystä on ilmassa ja komission tekemät ehdotukset, jotka ovat olleet työn alla, ovat saaneet paljon kannatusta. Nyt Philippe Brunet, vakituinen vierailija täällä valiokunnassamme jo pian, on täällä paikalla ja hän voi puhua sitten avaruusasioista. Hän voi kertoa, mitkä hänen näkökulmansa ja johtopäätökset ovat tämän Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen liittyen tehtäviin. Niin, jakoon. Merci. Äh. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia alivaliokunnalle kutsusta tulla tänne puhumaan. Alkupuheenvuorossanne te keskustelitte siitä, että lasi on nyt puoliksi täynnä tai puoliksi tyhjä, mutta tämän kolmannen korin kohdalla voimme todeta, että olemme melkoisen tyytyväisiä. Voimme sanoa, että lasi on tässä puoliksi täynnä ja miksi näin sitten on? Siksi, että aivan aluksi ensimmäistä kertaa olemme tunnustaneet sen, että meillä on tässä poliittinen ja toiminnallinen kolmijako. Vahva, vankka puolustuspolitiikka koskee myöskin eurooppalaisen sotilaskapasiteetin koskettamista Euroopan tasolla, mutta tämän lisäksi sitä, että mm, teollisuus ja teknologiaulottuvuutta tuetaan. Ja tämän lisäksi, kuten mainitsitte, Euroopan neuvosto yleisesti mainitsi ja osoitti tukeaan komission julkilausumalle, joka annettiin heinäkuussa. Ja tämän lisäksi äh, lista yksityiskohtaisia aloitteita tehtiin ja ne nimittiin prioriteeteiksi Tähän liittyy toinen tärkeä asia. Ja Pedro ja Mace jo mainitsivat tämän asian. Vuonna 2015 meillä on tuloilla monia asioita, jotka olivat erittäin ähm, kunnianhimoisia, joita on jo huippukouksessa vuonna 2008 käsitelty ja joita on selkeän seurattu. Nyt erittäin käytännönläheisiä johtopäätöksiä, joita voimme vetää tästä huippukokouksesta. Ensinnäkin direktiivi koskien sisämarkkinoita, joka on nykyisin voimassa, on erittäin tärkeä. Aivan välttämätön ja on tärkeää, että tämän direktiivin toteuttamista sen koko laajuudessa komissio erittäin tarkasti seuraisi. Tämä on erittäin tärkeä asia komission jäsen Barnier, äh, joka huolehtii äh, sisämarkkina-asioista ja komission jäsen Tajani, joka huolehtii aseulottuvuudesta tässä asiassa ovat äh, sitä käsitelleet ja tällä hetkellä kaikki jäsenmaat tietyllä tavalla ovat olleet tässä työssä mukana. Toiseksi niin sitten tämä on myöskin tärkeää, tässä on erittäin diplomaattinen. Eräs asia, joka on tärkeää, on myöskin se, että posto, toimitusvarmuuden käsittely on erittäin tärkeä myös meille. Se on välttämätöntä, jotta voisimme tehdä yhteistyötä puolustuksen alalla ja toisaalta myös, jotta sisämarkkinat voisivat toimia. Haluaisin sanoa, ja tässä viittaan edustaja Galerin mietintöön parlamentista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on nämä kolme toimielintä, jotka tavoittelevat samaa päämäärää erittäin yksityiskohtaisen asian suhteen, nimittäin sen, että tämän puolustusalan ulottuvuuden puolustusalan ulottuvuus täytyy ottaa sisämarkkinoilla täysin huomioon eikä enää jättää sitä sivuun. Sitten vielä Yksi tärkeä asia PK-yritysten rooli tässä kokonaisarkkitehtuurissa puolustusteollisuuden alalla. Euroopan neuvosto korosti PK-yritysten roolin tärkeyttä ja me olemme sitä mieltä, että tämä lähestymistapa perustuu olemassa olevalle kysynnälle. Me siis voimme selittää sen, kuinka näissä erilaisissa rakennerahastoissa jo olemassa olevat välineet ja muut välineet, joita meillä on käytössämme, voidaan ottaa käyttöön puolustusalalla tai sitten PK-sektorilla, jotka toimivat aktiivisesti. Minun tietääkseni usein nämä yhteisölliset välineet eivät tule käytännössä käyttöön. Tämä vaikuttaa varsinaiseen teollisuussektoriin erittäin, puolustusteollisuussektoriin erittäin vahvasti, sillä usein PK-yritykset toimivat tilanteissa, joissa niillä on esimerkiksi budjettirajoituksia ja tämä mm, merisektori joilla PK-yritykset ovat äärimmäisen tärkeitä, on tästä hyvä esimerkki. Nyt jos tarkastelemme myöskin pk-yritysten tilannetta viennissä ja kilpailumahdollisuuksia, meillä on erittäin paljon vielä varaa parantaa. Sitten toinen asia, joka on vielä erittäin tärkeä, johon kaksi aikaisempaa puheenvuoron käyttäjyyttä vielä puuttuikin jo. Kyseessä ovat harmonisointi ja sertifiointi, nämä ovat äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka hyvin nopeasti on tunnustettu sotilasalalla ja sotilaallisen teollisuuden alalla, mutta tämä on myöskin erittäin tärkeää teollisuuden kilpailukyvylle. Tässä puhun puolustusteollisuuden alasta, jos harmonisointi ja sertifiointi tehdään oikein, läpinäkyvästi ja nopeasti, tuotantokustannukset laskevat. Siis tämän seurauksena puolustus alan tuotteet ovat edullisempia ja ne on helpompi siis saada hankittua. Euroopan neuvostossa keskustelua on käyty siitä, kuinka voitaisiin integroida jo olemassa olevaa, siis harmonisointi- ja sertifiointijärjestelmiä, joita on olemassa jäsenmaiden tasolla, kansainvälisellä tasolla. Tässähän kaikki varmaankin ajattelevat NATOa. NATOn puitteissa ensimmäinen päämäärähän on yhteensopivuus, eikä varsinainen teollinen päämäärä. Emme voi tässä jättää huomiota Naton jo tekemää harmonisointia, mutta sitä täytyy täydentää. Ja tämän lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon ne prosessit, jotka ovat puhtaasti niin kutsutusti siviiliprosesseja. Tässä voidaan ajatella erilaisia siviilitoimija. Nyt valitettavasti tässä kysy- puheenvuoron käyttänyt jo poistuu paikalta, etten nyt pysty hänelle vastaamaan, mutta se, että tulevina vuosina me kävisimme tutkimuksen alalla valmistelevaa työtä, joka erityisesti yhteiseen turvallisuuspolitiikkaan keskittyisi, olisi erittäin tärkeää näin on, koska tällainen valmisteleva työ, jos se toteutetaan oikein ja älykkäästi, ja jos sen aiheet on tarkasti määritelty, ja jos näin äh, tämä valmisteleva työ tehdään sellaisella alalla, joka on äh, yhteisön toiminnan alaa, se voi tuottaa aivan konkreettista toimintaa Geller ja muut ovat aloittaneet valmistelevaa toimintaa siviilialalla. Kukaan ei halunnut tuolloin sitä puhua, mutta se tuotti hedelmää ja nyt meillä on useampien miljardien siviiliturvallisuusohjelma, joka tekee mahdolliseksi rahoittaa tiettyjä toimia. Tällainen valmisteleva toiminta, joka menee aivan tämän 2020 verkoston ulkopuolellekin, joka kuuluu nimenomaan YTPPn alaan, on äärimmäisen tärkeää, sillä se tekee mahdolliseksi helpottaa tulevassa monivuotisessa sellaistenkin toiminta-alojen syntymistä, joita nyt tällä hetkellä ei vielä ole olemassa. Tässä olivat eh, minun johtopäätökseni kaikkiin näihin poliittisiin toimiin ja sitoumuksiin liittyen. Ja sisältöön liittyen tässä No, puheenjohtaja Danjan mainitsi jo, että me tulemme valmistelemaan tiekartan. Tiekartta on jo tekeillä ja toivottavasti se saadaan julki ennen kesää, niin että tiedonannon muodossa se voitaisiin esitellä parlamentille ja neuvostolle. Tämä tulee määrittelemään ne tehtävät, joihin me haluamme ryhtyä ja sen lisäksi mikä on toimija, joka kuhunkin tehtävään tarttuu, sillä meillähän on tässä tietynlainen verkostoneuvoston ja ulkosuudenhallinnon välillä. Tämä on erittäin tärkeä asia. Toisekseen komission jäsen Barnier ja varapuheenjohtaja Tajani ovat päättäneet jatkaa komission sisällä tätä puolustuksen alan työryhmää. Tällä työryhmällä oli luonnollisesti tähän asti tehtävänä valmistella puolustusalan Euroopan neuvoston kokousta, ja nyt se tulee hiukan muuttumaan tämä tehtävä sillä nämä kolme toimijaa, komissia, Euroopan puolustusvirasto ja ulkosuudenhallinto tulevat päättämään, kuka tekee mitäkin. Tämän lisäksi haluaisin vielä sanoa, että jäsenmaat ovat aivan selkeässä roolissa. Tiedonannossa on ehdotettu monia toimia, jotka ovat vapaaehtoisluontoisia jäsenmaiden puolelta. Jäsenmaat eivät ole vain suostuneet niihin osallistumiseen, niitä myöskin kuullaan koko tämän työprosessin ajan. Me olemme päättäneet nämä toimet viedä loppuun jokaisen toimen kohdalla – meillä on jo olemassa oleva kuulemisjärjestelmä, joka on käytössä. Ja näin on, jotta jäsenmaat voisivat lähettää asiantuntijoita mukaan sellaisilta alueelta, alueilta, jotka ne jo tuntevat siviilialalta. Ja näin voitaisiin arvioida, voidaanko näitä ähm, siviilivoimavaroja siirtää sitten sotilas- alalle. Varapuheenjohtajani tulee 4. maaliskuuta pitämään kokouksen ja toivon jo, että saamme tämän tiekartan nyt varapuheenjohtaja Tajanin ja komission jäsen Barnien puolesta käytän hyväksi tilaisuutta kutsua teidät kaikki tähän tilanteeseen. Kiitoksia, kiitoksia tästä erittäin kattavasta puheenvuorosta. Ja haluaisin nyt edustaja Tulupasin kutsua. Te olette Kreikan edustaja poliittisessa ja turvallisuuskomiteassa. Ja haluaisin sanoa, että meille parlamentissa tällä vaihtuvalla puheenjohtajuudella on merkitys YTPPn ja YUTPn kannalta. Tehän tulette toimimaan puheenjohtajana. Kuten olemme nähneet, neuvoston johto päätösten ja kokousten seuraaminen sujuu näin tehokkaammin ja nythän Kreikkahan tulee olemaan myöskin tämän mainitun Keski-Afrikan operaation johtava maa. Ja se tulee tulevinen kuuden kuukauden ajan olemaan hyvin aktiivisessa roolissa puheenjohtajan maana, joten on hienoa voida kuulla nyt teitä. Kiitos puheenjohtaja. Euh, euh, Minäkin olen puhdasoppinen. Me tunnemme roolimme toimielimenä ja täytämme sen kaikella huolellisuudella. Arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. On suuri oikeus tulla kutsutuksi tänne, tänne kuulemistilaisuuteen ja esitellä jäsenvaltioiden näkemys YTPPn tulevaisuuteen Kreikan nimissä. Kreikka on aina kovasti tukenut EUn roolia turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. Meidän mielestämme se, että EU johtaa kriisihallintaa maailmanlaajuisestikin on välttämätöntä. Kreikka. Kreikkaan vaikuttaa myös suoraan lähinaapurustossa olevat kehityskulut, varsinkin Itä- Välimeren alueelta tulevat maahanmuuttovirrat ja epävakaus Lähi-idässä. Lisäksi uskomme, että meidän tulisi myös tarkastella sitä kokonaispotentiaalia, joka Lissabonin sopimus tarjoaa, varsinkin suhteessa YTPP. -hän. Me tuemme voimakkaasti Euroopan parlamentin vahvaa roolia EUn päätöksentekoprosessissa, kuten myöskin sitä, että Euroopan parlamentti ottaa kantaa kaiken EU-politiikkaan mukaan lukien YUTP ja YTPP. Arvostamme myös parlamentaarikkojen mietintöjä. Mainitsen suuntaantavasti edustaja Janakun, Kopan ja Gomesin mietinnöt. Eurooppa-neuvosto. Sitä odotettiin pitkään. Odotukset olivat korkealla. Täytyy kyllä tunnustaa, että me toivoimme, toivoimme yh- mahdollisimman kunnianhimoisia päätelmiä, vahvaa poliittista viestiä, arvioimme tuloksia ja olemme sitä mieltä, että rakennuspalikat ovat olemassa, joiden avulla voidaan viedä YTPPtä eteenpäin oikeaan suuntaan. Ja kuten aiemmat kokeneemmat puhujat totesivat, että puolustus ei ole mikään yksittäinen asia, vaan se on Asioita täytyy seurata. Meillä täytyy olla tiekartasto. Ja se on jatkuvasti esityslistallamme. Varsinkin nyt Ateenassa 20. 21. helmikuuta, mikä on epävirallinen puolustusministeriöiden kokous. Ja sitten myöhemmin lisäksi ulkoasian neuvostossa öö, huhtikuussa. Tavoitteenamme on olla enemmän läsnä kriisihallinnoissa ja olla luotettava turvallisuuden tarjoa tässä yhteydessä haluaisin myös korostaa Euroopan puolustusviraston tärkeää roolia mukaan lukien päätelmien täytäntöönpano lisäksi Euroopan turvallisuuspuolustusviraston roolia ja strategisten tutkimusten keskuksen roolia, joiden avulla voidaan luoda kestävä pohja turvallisuustyölle. Puheenjohtajankin mainitsemaan puheenjohtajuutemme, se on tietysti toinen rooli, kuin ennen Lissabonin aikaa. Me olemme sitoutuneita siinä roolissamme aktiivisesti seuraamaan neuvoston päätöksiä, tukemaan korkea edustajaa ja ulkoisen hallintoa. Erityisesti haluamme olla mukana edesauttamassa EUn meriturvallisuusstrategian kehittelyä ja täytäntöönpanoa. Se on tarkoitus hyväksyä Euroopan neuvoston kokouksessa kesäkuussa 2014. Tämän lisäksi muita mielenkiintoinen kohteita ovat tietoverkkoturvallisuudet, valmiuksen kehittäminen, kuten myöskin eurooppalainen teollisuuspohja. Meidän täytyy myös pyrkiä parantamaan puolustusvalmiuksia ja viemään eteenpäin eri toimialoja, jotka tähän liittyvät, kuten myöskin PK-yrityksiä, kuten aiemmat puhujat jo totesivat. Kumppanit ovat aseina, äh, avainasemassa Euroopan unionille, YKlle, Afrikan unionin ja muut järjestöt. Ja viimeisenä, vaan ei vähäisimpänä, on tarpeen, että meillä on vahva yhteistyö Naton kanssa – jotta voidaan välttää päällekkäisyyttä ja viedä eteenpäin johdonmukaisuutta yhteisten voimavarojen kehittämisessä. Kaikkien järjestöjen tulisi lisätä yhteistyöhalukkuuttaan samalla kun ne säilyttävät päätöksenteko itsenäisyytensä. Työ sen parissa, että parannetaan EUn kattava lähestymistapa, on myös täällä ollut mielenkiinnon kohteena. Kriisinhallinta on tärkeä, jotta voimme vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin. Se on oleellista tässä yhteydessä. Yhteinen tiedonanto ulkosuudenhallinnolta ja komissiolta, joka koskee tätä kattavaa lähestymistapaa, on oikein hyvä. Kiitoksia. Merci, monsieur l'ambassadeur. Kiitoksia. Edustaja Gomez, olkaa hyvä. I'd like to thank, uh... Haluaisin kiittää tästä esitystä lausunnosta. Ja haluaisin kysyä, kun puhutaan neuvostosta ja haluaisin esittää kysymyksen Kreikalle, että se ajaisi siis sitä asiaa, että tehdään arvio vaikutuksista joita on pelastusohjelmista tai Beilin ohjelmista, alaskirjauksista, mitkä ovat vaikutukset niiden teolliseen pohjaan teollisuus, puolustusteollisuudessa, koska oman maani tilanteen perusteella ajattelen, että vaikutus on katastrofaalinen, niin Euroopan neuvoston pitäisi ottaa vastuu siitä ja ryhtyä aikaisemmin toimiin. Jos olemme pelastusohjelmassa maassa, niin, mutta sama tilanne on Kreikassa ehkä muuallakin, niin se on sen vuoksi, että oli paljon korruptiota. Siis paljon oli menojakin, liiallisia menoja, joita, jo, joita maassani oli, kun euro oli halpaa ja kaikki makrotaloudelliset epätasapainotilat, joita euro on vain käristänyt. Mutta osa näitä menoja, valtion menoja, olivat itse asiassa puolustusmenot. Ja hyvin korotoituneissa vastakaupoissa sopimuksissa siihen liittyy korruptiota. Olen ottanut esille sopimusmielen tapauksen Kreikassakin on omat ongelmansa ja vastuullisia etsiä, etsitään. Ei kuitenkaan pelkästään sukellusveneet. Kaikilla, kaikissa maissa, kaikki alat, lumevastakauppoja, jotka ovat ehkä hyödyttäneet muussa, muualla EU-ssa yhtiöitä, mutta ei ainakaan minun maassani. Ja tämä kylläkin vaarantaa tämän teollisen pohjan puolustuksessa ja turvallisuudessa. Asevoimien luotettavuus julkisen yleisön silmissä, julkinen mielipide, tuomarikunta myöskin. Mutta otetaan tapaus, josta on selkeät seuraukset Sukellusvenesopimus 2002 Barros oli pääministeri, nykyinen varapääministeri Portugalissa oli silloin puolustusministeri. Osti näitä saksalaiselta yhtymältä näitä sukellusveneitä. Vastakaupat sitten, joita, joiden piti kattaa yli kolmasosa sukellusveneiden arvosta, ne maksoivat jotain noin 900 miljoonaa. Vastakaupat, niiden arvo oli noin miljardi 200 000. No ei sitä toteutunut suurikaan osa. 52 prosenttia vastakaupoista piti olla sellaisia, jotka hyödyttäisivät ja Castellon telakoita, jotka ovat ainoat telakat Portugalissa, jotka eh, tuottavat kaupallisia laivoja, mutta myös laivoja laivastolemme. Eikö niin? Ja vastakauppojen piti siis muuttua teknologiasiirroksi, tilauksiksi, laitteiksi. Ja sitten ne olivat ihan häpeällisen, katastro- skandaalimaisen yliarvostettuja. Tai ne eivät toteutuneet niin kuin luvattiin, eikä ollut myöskään teknologian siirtoa tulos. Nykyinen hallitus sanoo, että, että on elinkelpoinen ja on sitten alihankinnoksi. Sitten annettiin siihen kuuluisa tämä Pohjois-Portugalissa. Ja siihen nyt ei kuulu pelkästään telakkateollisuus, joka siis äh, valmisti merivoimille. Jos niitä nyt sitten ei osteta, sitten ostetaan lisää ulkomailta, lisää vastakauppaa, ja lisää korruptiota korruptoidulla rahalla käytetään. Eikä pelkästään tämä. Siis ollaan perustamassa satamaa, se on hyvin tärkeä yksityiselle sektorille, mm, puhumattakaan sitten valmistuksesta merivoimille. tämä on vain esimerkki siitä, miten mitkä vaikutukset tällä ovat. Mitä jos puhutaan, että puolustusteollisuuden perustaa uudistetaan, erityisesti jos puhutaan näiden säästötoiminnallisena olevassa maissa, jos harjoitetaan liberaalia politiikkaa, jossa itse asiassa voimavaroja riisutaan. Ja itse asiassa minun maassani ja varmaan muissakin maissa, niin itse asiassa kun ajatellaan peruselementtejä näiden voimavarojen luomiseen, niin puretaan. Haluaisin myös, että arvioidaan, että mitä nyt todellakin menetetään siinä, että voimme itse hallita näitä voimavaroja ajatellaan teknologiaa, kun kaikki pk-yrityksemme ovat niin, että kiinalaiset voivat niitä ostaa tai muut, jotka haluavat hallita tekniikkaa, josta he ovat, jota he ovat olleet kehittämässä tällä nimenomaisella alalla erityisesti. Mitä tässä menetetään? Minkälaisia voimavaroja sinne menetetään? Puhumattakaan myöskään strategisten osien hallinnasta. Mainitsin tämän vielä sataman Mitkä vaikutukset ovat sillä, että peräisin satamaa hallitsevat kiinalaiset yhtiöt, jolle pakotettiin myymään se, se hallinta? Manitapauksessa esimerkiksi pääyhtiö, joka tuottaa energiaa, sähköä ja jakelee sähköä, niin molempia. Energia-alalla oli tämä omistajuuden irrottaminen EUn vaatimuksesta. No nyt on sitten yhdistetty Puolan, anteeksi, Kiinan kommunistisen puolueen toimesta, koska on myyty Troikan siunauksessa sellaisille yhtiöille, joita Kiinan kommunistipuolue hallitsee. Kuka minulle sanoo, etteikö valta olisi strateginen sektori, ettei tällaisella merkitystä? ei pelkästään Portugalissa, koko EU:ssa kukaan ei välitä. Mik, mi, miksi me puhumme teollisesta pohjasta puolustukselle, jos todellakin kaikki näitä kaikkia näkökohtia vain ylen katsotaan? Kuka haluaisi nyt tähän kiihkeen kysymykseen vastata? Edustaja Geller ensin, olkaa hyvä. Hiukan lyhyemmin ehkä. Pardon? Un petit peu plus court. Jos voisitte käyttää hiukan lyhyemmän puheenvuoron, kuin edellinen puhuja. Je serai très bref. <laughs> Nein, ähm, kurz die Frage. Niin lyhyesti kysymys. Miten neuvostossa on suhtauduttu siihen, että kuka vie tätä toimintaohjelmaa eteenpäin? Onko se Euroopan neuvosto vai jätetäänkö se toimintaelimille? Palaako neuvosto ensi vuoden kesäkuussa asiaan vai, vai pidättekö tätä tiukasti silmällä? Sitten teollinen pohja. Siinähän meillä on mahdollisuus ja haluammekin kun ajatellaan operaatioiden suunnittelua, niin valmistelevat toimet, niihin halutaan ryhtyä, ne jopa kolme vuotta YTPP-operaatioissa. Voidaanko jo olettaa, että näitä kaukoihdottuja lentokoneita voitaisiin ottaa tähän mukaan vai tuleeko se vasta vähän myöhemmin tämän rahoituskauden aikana? Ja sitten viimeiseksi, että mitkä ovat perustelut sille, että security of supply-alueella, siis lupaa siitä, että keskinäisesti toimitetaan materiaaleja. Mitä minua kiinnostaisi, että mitkä perusteet ovat sille, jos tässä ei ole saatu läpimurtoa. Se auttaisi myös vähän tässä, tässä toimitusturvallisuudessa myöskin EUn sisällä. Tätä voitaisiin sitten taata kaikille kumppaneille. Merci. Monsieur Brunet, Herra Brunet, haluatteko vastata? Euh, je vais commencer par... Euh, Aloitan investointivalvontaongelmasta, joka liittyy suoraan tähän hankintaturvallisuuteen. Siinä on tietysti paljon kysymysmerkkejä. Tietysti on paljon sellaisia eri näkökohtia, joita täytyy pohtia tässä suhteessa, ja tästä syystä haluamme ymmärtää täysin, mikä ongelma on, mikä sen laajuus on, jos ongelma on sama kaikissa jäsenvaltioissa, ja ja millä tavalla se ilmenee teollisuuden piirissä. Toimitusvarmuuden puolella olemme päättäneet käynnistää uuden aloitteen, jonka tavoitteena on määritellä ongelman laajuus. Meillä on tässä tietysti Mm, mahdollisuus siihen, että syntyy ristiriitoja jäsenvaltion välillä. Meidän täytyy siis edetä aika varovasti. Ja lennokkien kohdalla sitten, no tässä puhuttiin vähän kaunopuolisempi kuin minä, mutta on tietysti selvää, että ne ovat hyvä esimerkki, että tätä täytyisi tarkastella ulkoasianhallinnon kanssa ja katsoa, millä tavalla voidaan hyödyntää tätä puolustuskapasiteettia siviiliturvallisuuden takaamiseksi ja toisaalta sotilaspuolella. Se on hyvä esimerkki, joka olemme tarjonneet. Ja tämä kuuluu Barnien toimialan, ei Tajanille. Olemme keskustelleet asiasta ja direktiivistä, joka koskee äh, julkisia markkinoita. Sen jälkeen komissio sitä mieltä, että juridisesti katsoen tätä ei voida hyväksyä. Kyseessä ovat syrjivät menettelyt. Ne ovat perustumissopimuksen säännösten vastaisia. Olemme useasti muistan nyt painottaa sitä, että kaikki tutkimukset, joita on tehty, niiden avulla voidaan sanoa, että mikä on se taloudellinen, hyvin epäilyttävä perusta tässä. Ne nostavat puolustusjoukkojen hintaa. Ja jos niistä vaikka voitaisinkin hyötyä lyhyellä aikavälillä tietyissä jäsenvaltiossa, niin niillä on pitkällä aikavälillä kilpailukykyyn erittäin katastrofaalinen vaikutus lyhyesti sanoen, kun sanoin, että meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita puolustusalalla, mainitsin kaksi direktiiviä, julkismarkkinat ja aseiden yhteisen sisäinen vaihto. Näissä molemmissa tämä korvauskysymys tulee myöskin selkeästi esille. Hyvin monissa jäsenvaltioissa direktiivin voimaantulon jälkeen lainsäädäntöä on tässä kohdin muutettu. Mutta kuten totesin jo ensimmäisessä alustuksessani, me tarvitsemme tietynlaista poliittista tahtoa ja komissiolla sitä kyllä on silloin, kun kysymys on sen toimivallasta, jotta voidaan tehdä niin, että nämä korvaukset sisämarkkinoilla öö, kielletään. Monsieur Uh, thank you very much. Tulipas. Well. Kiitoksia. Niin, ensimmäinen asia, joka täytyy sanoa, että Kreikan kansa on ylpeä ja arvostaa asevoimiaan ja maksavat vastahautta veroja, jotta olisi vahvat asevoimat. Meillä on naapurimaasta aktiivinen uhka, joka koskee oikeuksiamme, joitakin oikeuksiamme, jotka perustuvat kansainväliseen merioikeuteen. Kyllä, korruptiota on ollut, mutta nyt vastuussa olevat ihmiset korruptiosta ovat tutkinnan alla vankilassa ja asiat etenevät kovin nopeasti. Liiketoimet Kiinan kanssa ei ole maailmassa maata, joka ei kävisi kauppaa Kiinan kanssa, joten jotta voidaan luoda työpaikkoja ja jotta voisi olla mm, niin hyviä että saadaan hyödyllisiä sopimuksia tällaisia, niin täytyy tehdä liiketoimintaa Kiinan kanssa. Oui, no, exact, oui. Paljon kiitoksia, herra olkaa hyvä. Kielos. Kyllä niin, tässä oli hyvän suoraan neuvostoon liittyvä kysymys. Kyllä luonnollisesti tätä prosessia ollaan halukkaita tukemaan ja myöskin Euroopan neuvostossa tuomaan asia esiin. Tässä viittasin erilaisiin asioihin, esimerkiksi sopimukseen Afrikan kohdalla liittyen näihin varustamiskysymyksiin. Myöskin rahoitus on jotakin, minkä suhteen odotamme nopeasti ehdotuksia. Meillä on paljon tämän tyyppisiä asioita ilmassa ja aivan varmastikin puheenjohtaja on valmis tuomaan nämä asiat Eurooppa-neuvostoonkin. Me teemme äh, tällä välin yhdessä eri kollegoiden kanssa, komission, ulkosuhdehallinnon niin edespäin kollegoiden kanssa yhteistyötä, että voisimme jatkaa näiden asioiden seuraamista ja yhä olla mahdollisesti mahdollisimman hyvin mukana työssä. Sitten vuonna 2015 tulee olemaan uusi tärkeä huippukokous tämän aiheen tiimoilta. Ja tässä äh, virastot äh, ja korkea edustaja ovat myöskin mukana, mutta äh, kuten sanottuna, sanottua puheenjohtaja Van Rompuy toivoo voivansa olla tässä prosessissa läheisesti mukana myöskin toteuttamisen alalla ja jos joitakin hankaluuksia ilmentyy, myöskin auttamassa valtionpäämiehiä niiden ratkaisemassa. Paljon kiitoksia. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kiitoksia herra suurlähettäjäs, kiitoksia pääjohtaja, kiitoksia herra Serano. Teidän kravatissani näyttää olevan etanan kuvia. Tämä on minun alueeni Burgonien kunniaksi ilmeisestikin valittu. Toivottavasti ei viittaa YTPPn etenemisen nopeuteen. <laughs> en tout cas, merci, merci à vous tous. Paljon kiitoksia teille kaikille. Kiitoksia herra Popovski. Uskon, että tämä oli erittäin eh, hyödyllinen mielipiteiden vaihto. Me pidämme mielessä me sen, että poliittiset kantamme saattavat vaihdella näiden asioiden suhteen, mutta meillä on paljon odotuksia mahdollisen kehityksen suhteen. Ja tämä rooli, jonka te meille olette halunneet myöskin suoda on sellainen, jonka varmastikin erittäin mielellämme täysin tuotamme, täytämme tämän vaalikauden loppuun asti. Tässä on paljon erityiskysymyksiä, joita meillä on keskustelussa tämä miehittämättömien ilma-alusten kysymys, jonka Mikael tässä toi esiin, on myöskin työssämme ollut mukana. Ja olemme yhteyksissä myöskin puolustusvirastoon ja kenraali Rougiehen, de seuraavien kokouksien tiimoilta, jotta puolustusvirasto voisi olla myöskin tässä asiassa mukana. Paljon kiitoksia, kiitoksia teille, hyvät vieraat, ja alivaliokunta kokoutta huomenna kello yhdeksän aamulla ja Keski-Afrikkaa. Kiitoksia.